Okay, colleagues, can I open the meeting? Can I just Voimmeko aloittaa kokouksen? Muistuttaisin kaikkia siitä, että kuten tavallista kokouksemme menee nettiin. Ihmiset voivat kuunnella sitä muullakin päin maailmaa. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Esityslistan luonnoksen hyväksyntä. Onko teillä kommentteja esittää? Jos ei, pidämmekö siis sitä sitten kiinni? Kiitoksia. Sitten pöytäkirjojen hyväksyminen se edellisen kokouksen kokouksesta hyväksytään ne, selvä. Matkustajien oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä kohta kolme. Esittelijänä rouva Aila Sender. Sí, gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää kollegojeni kärsivällisyydestä. Olen tässä vasta ensimmäisiä ehdotuksia. Osin kiittää aivan erityisesti sihteeristöä ja Matthew aivan erityisesti. Kaikkia niitä, jotka ovat tässä auttaneet laatimaan tätä ensimmäistä esitystä ensimmäisessä, ensimmäisen käsittelyn jälkeen ennen Eurooppa-parlamentin vaaleja tuli ehdotus äh, tai ehdotus, jonka laadimme, se oli aika kunnianhimoinen siinä vaiheessa. Se otti esille erityispiirteitä, joitakin määritelmiä, esimerkiksi tällainen pakottava tarve. Ja sitten myös neuvosto on päätynyt loppupäätökseensä, joten on aika paljon eri, näköeroja, näkemyseroja, näkemyseroja, joita pitää lähentää toisiinsa, jos kerran haluamme löytää jonkinlaisen sovinnon tai sovittelumahdollisuuden. Sitten täytyy vielä lisätä, siihen, lisätä että Hiljattain tuomioistuin antoi päätöksen Luxemburgissa, jossa juuri puhuttiin toista paketista kuin matkustajien oikeudet, oike, siis matkustajan oikeudet lentoliikenteessä. Tässä oli kyseessä tuomio tai oikeusistuimen päätös, jossa joka vielä vahvistaa tavallaan parlamentin kantaa. Se oli tavallaan hyvinkin radikaali ja puolusti näin matkustajien oikeuksia. Pyytäisinkin kollegoilta että meidän pitäisi yrittää lähentää mahdollisimman pitkälle kantoja näiden kahden kannan väillä. Siis ensimmäinen käsittely ja siihen, että neuvosto on tullut nyt loppupäätökseen ja viittaa johonkin tärkeisiin kohtiin omassa päätöksessään. Niin sitten olemme saaneet tätä erityisapua tuomioistuimestakin käsin. Sitten ensin tärkeää tässä on juuri se, jos löytyy eroja äh, sovellusalassa. Täällä parlamentissa teemme kunnianhimoisen ehdotuksen. Halusimme suojella mahdollisimman pitkälti kaikkia matkustajia. Jos 12 matkustajasta lähtien, kun taas neuvosto, sekin on luonnollista, koska kerran 27 maata on mukana neuvottelussa varsin eri tavoin, sovelletaan sääntöjä, olemme lisänneet tätä paljon enemmän on lisätty siis oikeuksien sovellusala ja toisaalta lisätty tätä 36 matkustajaa ja silloin vasta sovellettaisiin direktiivi, jos näin monta matkustajaa on jossakin laivassa. Sitten jos on kolme miehistön jäsentä. Sitten tähän vaikuttaa myös paino, jos ovat yli 300 tonnisia aluksia. Tämä on tällainen väliaikainen poikkeus. Siksikin haluaisin kuunnella niin Tämä synnyttää joitakin ongelmia aiheuttaa tiettyä sekannusta matkustajille. Mitä tulee määritelmiin, täällä parlamentissa hyväksyimme yhden tarkistuksen tästä pakottavasta tarpeesta ja ymmärrän esittelenä, että se on liiallisen yksityiskohtainen joissakin tapauksissa. Ja jos ajattelen yhteisöjen tuomioistuimen päätöstä, niin nyt sitä ei enää tavallaan voida edes hyväksyä ollenkaan. Nimittäin tuomioistuin, jos on kyse jostakin hallinnollisesta ongelmasta, johon liitetään joku sakko tai joku muu hallinnollinen ongelma tai joku muu tekijä. Nämä ovat tällaisia teknisiä ongelmia. Kun ajatellaan tätä päätöstä, tuomioistuimen päätöstä, joka koski siis lentoliikennettä, niin varmaankin tätä pitää nyt tarkistaa, mutta mielelläni kyllä kuuntelen kollegojen kantoja tästäkin. Sitten mitä tulee korvauksiin, Tämä on myös erittäin tärkeä kohta. Se määrittelee pitkälle parlamentin kantaa. Tässä me olemme paljon protektionistisempia matkustajan oikeuksien suhteen, kun taas neuvosto nosti korvauksia aina 10 euroon saakka, ja tämä tarkoittaa sitä, että ulkopuolelle jää suurin osa säännönmukaisista linjoista, joita, on, joita toimii Euroopassa. Sitten mitä tulee peruutuksiin tai viivästymisiin, myöstymisen jälleen saimme tuomioistuimelta päätöksen, jolla voidaan parantaa oikeuksia ja tilannetta matkustajien kohdalla. Siis jos vähen, kaikki vähennystä rajoitukset, joita neuvostosto suunnitteli, niin nyt tilanne onkin paljon monimutkaisempi. Ajatellen loppuratkaisua toivottavasti. Siis tämä tuomioistuimen päätös auttaa tässäkin meitä. Sitten mitä tulee risteilyaluksiin, tietenkin ehdottomasti Puolan, että tai täälläkin valiokunnassa yritämme tukea ja edistää matkailua ja luonnollisesti me tulee risteilyaluksiin. Me voisimme säilyttää tässä tiettyä joustovaraa, mitä tulee siihen, miten kohdellaan avustusta ja ennen kaikkea ennakkoilmoitussääntöjä ilman, että mitenkään vähennetään matkustajien oikeuksia, mutta löytäisimme tavallaan keinoja, joilla yritykset, ristelyalukset, joita asia ennen kaikkea koskee, esimerkiksi jos on vammaisia tai liikkumisrajoitteisia henkilöitä, niin meidän pitää kuunnella, minkälaisia vaihtoehtoja voisimme tarjota niin, että säilyisi tällainen tietty jousto. Olisin kiitollinen, jos kollegat voisivat tässä auttaa. Ja lopuksi puheenjohtaja ottaisin, ottaisin esille että nämä mekanismit, joita me pidämme täydentävinä lisämekanismina, jotka auttavat konfliktitilanteissa, ja sitten kun pyritään ylläpitämään matkustan oikeusta kiinni, niin mehän olemme aina vaatineet tällaista suojan tasoa. Ja Euroopan tasolla on tunnustettu selkeästi parlamentaarikon työ kansalaisten hyväksi, niin näissäkin kysymyksissä voisimme pudiéramos tal vez abrir alguna vía. Voisimme ehkä avata jonkinlaisen tien, jolla voisimme löytää sopimuksen asiasta ja, mit, ja sovellusalaa voitaisiin laajentaa korvauksiin ja miten nyt sanoisin, määritelmä, miten määritellään pakottava tarve, missä olosuhteissa voidaan rajoittaa tätä oikeusta, niin silloin saisimme aikaan kannan, joka on lähempänä parlamentin kanta. Tässä kaikki tässä vaiheessa puheenjohtaja. Ja jäänyt sitten odottelemaan mielenkiinnolla kollegoja. Ja jälleen kerran vuotman Kole ja herra Vilvauta halusin kiittää erityisesti. Tiedän, että he ovat seuranneet varsin valppaasti tämän asian käsittelyä. Kiitoksia. Thank you. Uh, Kiitoksia, Ines. Sitten Rova Wortman Kool. Dank u wel, eh, eh, voorzitter. Eh, en dank u wel, mevrouw. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. On todellakin ilo kuunnella teitä. Hienoa, että olette paikalla. olette todellakin perehtynyt tähän aiheeseen. Ja aivan kuten sanoitte, meillä on varsin erilaisia kantoja verrattuna vaikka ensimmäiseen käsittelyyn. Neuvosto on päätynyt toiseen periaatteeseen, eli enemmän joustavuutta myös pienaluksille. Ja tämän vuoksi on ehdotettu enemmän poikkeuksia tekstiin. Voin osittain tukea tätä periaatetta. Itse asiassa mehän lähdimme tästä näkökulmasta. Tietysti meidän täytyy suojella matkustajan oikeuksia, mutta samaan aikaan on pieniä aluksia, esimerkiksi eh, tällaisia nähtävyys, risteilyaluksia ja niin edelleen. Joten meidän täytyy huolehtia myös siitä, että joustoa on tarpeeksi, sillä muuten erät yritykset eivät selviäisi näistä uusista vaatimuksista, vaan menisivät pararikkoon. Joten meidän täytyy tutkia erilaisia vaihtoehtoja. Ja tämän vuoksi on tullut muutoksia verrattuna ensimmäiseen käsittelyyn. Täytyy ottaa huomioon myös vammaisten tarpeet. Myös nämä asiat täytyy ottaa huomioon, kun valmistaudutaan todella toiseen käsittelyyn. Neuvosto on ottanut aluksen koon kriteeriksi voidaan, voitaisiin puhua matkustajamääristä, mutta sitten tässä on ihan eh, tonni määrä. No, joka tapauksessa meidän irtaamme luvut ovat olleet hieman vähäisimpiä. Ainakin nähtävyys risteilyalusten ja juhlia varten alusten kohdalla tarvittaisiin poikkeuksia. Euroopan komissio on ehdottanut, että e, määriteltäisiin myös matkajärjestäjät. Ja tällaisia käsitteitä on käytetty myös muissa direktiiveissä. Ja tässä kohtaa neuvosto on muokannut ehdotusta. Ja haluaisin kuulla komission tai neuvoston kannan, miksi näin on tehty. Ilmeisesti tässä on haluttu lisätä oikeudellista varmuutta mutta jos matkajärjestäjällä on tässä erilainen määritelmä kuin muissa direktiiveissä, niin itse asiassa tämähän lisää vain oikeudesta epävarmuutta. Joten minusta olisi parempi palata tähän komission alkuperäisen ehdotukseen, mutta haluaisin vielä kuulla neuvoston selityksen asialle. Alcadroy. Kiitoksia, herra Alcadroy. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin voin puhua lyhyesti Ensinnäkin puheenjohtaja haluan esittää kiitoksen esittelijälle. Hän joutui työskentelemään hyvin vaikeissa olosuhteissa, niin kuin hän kertoikin, mutta olen hyvin luottavainen sen suhteen, että tästä saadaan myönteinen tulos. Pari lyhyttä kommenttia. Yksi yleisempi luonteeltaan. Ensinnäkin tässä, ja kuten seuraavassakin esityksestä kohdassa on kyse siitä, että meidän täytyy todellakin oppia matkustajien oikeuksia koskevista asioista lentoliikenteessä. Tässä on ollut olemassa hyvin suuria tulkintaongelmia ja tämä on käynytkin selväksi. Nimittäin se, että meillä ei ole riittävästi tietoa käytettävissämme silloin, kun on neuvoteltu asiakkaiden ja asiakaspalvelun kanssa – niin, että Euroopan tasolla emme ole pystyneet riittävän hyvin tulkitsemaan näitä asioita. Ne ovat sellaisia opetuksia, joita tässä, äh, aihe, tässä täytyy äh, käyttää. Tuorein EU-tuomistuimen päätös sanoo, että äh, yli kolmen tunnin vyöhämystymiset ovat sama kuin peruutus, jolloin seurauksena täytyy olla korvaus. Tämä täytyy selvittää tarkkaan. Ja sen täytyy antaa meille lainsäätäjille sitten selvityksen siitä, missä olosuhteissa matkustajalla on oikeus mihinkin korvaukseen. Joka tapauksessa on kyse rahallisista korvauksista. On, kysytään myös siitä, minkä tyyppistä apua kukin ala tarjoaa sitten matkustusoikeuksiin. Seuraava huomioiminen samaan suuntaan, joka koskee soveltamisalaa. Ymmärrän hyvin että eräitä kategorioita ei voida sisällyttää tämän direktiivin soveltamisalaan, eh, kuten eh, esimerkiksi pienemmät alukset, mutta eh, muuten säädökset ovat selvät, jotta jälkikäteen ei sitten jouduta käymään keskustelua. Keskustelu onko kes- sitten siitä, että onko joku tietyn tyyppinen alus tämän direktiivin soveltamisalan piirissä vai ei. Me tarvitsemme selkeitä käsitteitä. En tiedä, lähdetäänkö matkustajien lukumäärästä vai mistä, mutta joka tapauksessa me tarvitsemme selkeät käsitteistöt. Kolmanneksi ja viimeiseksi, niin kuin mietintöluonnoksessakin sanotaan, en nyt ole asiantuntijakin arvioimaan, mutta minusta on tärkeää, että Euroopan tasolla saamme jonkun keskuselimen, jossa voidaan ottaa vastaan valituksia, jotta niitä voidaan arvioida, jotta sitten pitkällä aikavälillä voitaisiin päästä korjaustoimiin. Ja lopuksi tämä oli ja on meidän valiokuntamme heiniä niin, että henkilöt, joilla on rajallinen liikkuvuus, että hekin otetaan, heidätkin otetaan huomioon, jotta hekin voivat käyttää näitä liikennevälineitä kohtuullisissa olosuhteissa tässä on kyse kuitenkin melko huomattavasta väestömäärästä. Me emme tiedä tarkkaa lukua, me vanhenemme ja tämä tietenkin vaikuttaa myös meidän liikkuvuuteemme. Sekin täytyy ottaa ehdottomasti huomioon. Kiitoksia. Thank you. Mrs. Bilbao, do you want to... Rova Bilbao, haluatteko puhua varjoesittelijänä? Ei, selvä. Sitten Rova Lichtenberg, Burger, haluatteko te puhua? Olkaa hyvä. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Sain juuri tietoa tästä sisällöstä, mistä puhutaan. Anteeksi, että tuli se hieman myöhässä. No, matkustajien oikeuksista puhuttaessa ja kun puhutaan pienistä aluksista, silloin meillä on tietenkin ongelma, joka on meille kaikille selvä, mutta en nyt tiedä, eikö minun mielestäni pitäisi voida todeta, että että esteettömyys on perusvapaus matkustajien kannalta, jotta he ylipäätänsä voivat osallistua liikente- liikenteeseen ja kuljetuksiin. Tässä minusta täytyy kyllä olla hyvin varovainen kun tätä määritelmää pienistä aluksista käytetään ja kun käytetään ja kun puhutaan niin reippaasti näiden pienten alusten poikkeuksista, että meillä on kohta vain suuria risteilyaluksia, joista ylipäätään voidaan puhua voimatusten ja oikeuksien kohdalla. No, meillähän on yleissopimus, joka koskee vammaisten tai liikkumisrajoitteisten ihmisten oikeuksia, ja niitä täytyy kunnioittaa. Nyt jos neuvosto ei tätä halua, niin silloin meidän parlamentissa täytyy puolustaa näiden ihmisten oikeuksia. En nyt pidä tätä näin tällaisena heppoisena juttuna, että voidaan ikään kuin noin vaan sanoa, että tätä hoidetaan niin ja niin monta poikkeusta, että direktiivi sitten viime kädessä koskee vain ihan muutamia aloja ja sektoreita kyllä minä oikeastaan vetoaisin kollegoihini, että meidän tehtävämme on varmistaa nämä ja turvata nämä oikeudet. Minä puhun nyt vain tästä osasta matkustajaoikeuksia, koska tällä haavaa tämä tuntuu olevan kaikista keskeisin osa. Tässä meidän täytyy oikeastaan selvittää konflikti neuvoston kanssa, koska emme voi hyväksyä sitä, jos jos tätä, tässä näitä oikeuksia niin paljon rajoitetaan. Meillä muistan hyvin keskustelun, jota aikaisemmin käytiin, jota hyvin syvällisesti keskusteltiin siitä, mikä on mahdollista ja mikä on mahdollista, mikä ei ole mahdollista, miltä, mikä tilanne on satamissa, jotta sinnekin saadaan selkeät ratkaisut. Mutta olisin kovin minua kovasti ärsyttäisi, jos me liikennevaliokuntana emme huomaa, muista näitä vammaisten tai liik- liikkumisrajoitteisten ihmisten oikeuksia. Thanks, Eva. Mr. Epping. Kiitoksia, herra Epping. Well, it's just that you're the shadow, so I... Niin te olette varjoesittelijä. Käyn tässä varjoesittelijät ensin läpi. Ik zou graag wat meer verduidelijking willen hebben. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin vielä saada lisäselvennystä siihen, mitä tällä, tässä tarkoitetaan korvauksilla. Tästä on puhuttu jo varsin paljon. Mitä nämä korvaukset ja hyvitykset oikein ovat? Tarkoittaako tämä matkakulujen täydellistä korvaamista vai sitä, että tarjotaan matkustajalle jokin vaihtoehto Joka tapauksessa kuluttajan kannattaisi hyvin tärkeää tietää, mitä oikeastaan korvauksella tarkoitetaan. Täytyisi tehdä myös neuvostolle aivan selväksi se, että mitään epäselvyyttä tämän termin osalta ei voi olla. Sillä muuten tämä aiheuttaa kyllä huolta kansalaisten kuluttajien keskuudessa. Jotkut valmistautuvat matkaan ja sitten yhtäkkiä joutuvat pettymään koska matka ei onnistukaan. Mutta he haluavat sitten ainakin tietää, millaisen korvauksen he ovat oikeutettuja. Minä olen useinkin joutunut muuttamaan suunnitelmia. Ja on edes hyvä, että laki sitten antaa jonkinlaisen korvauksen, mutta kyllä sille määritelmä pitää saada. Dalen. Herra Van Dalen. Dank u voorzitter. Ik wil eerst eh, de rapporteur... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijää täydestä sydämestäni eri, siitä, että hän on keskittynyt koko asian ydinkysymyksiin. Ja viiden vuo, viimeisen vuoden ajan olen ammattilaisuus ollut mukana näissä kysymyksissä ja todellakin olette ymmärtäneet nämä peruskysymykset. Yleisesti ottaen on erittäin tärkeää korostaa sitä, että meidän pitää olla tässä erittäin varovaisia, ettemme sotke sisävesimatkustusta meriliikenteeseen. On hämmästyttävää nähdä, että neuvosto tekee tämän eron matkustajamäärän tai tonniston pohjalta. Olisi paljon järkevämpää, jos tämä valinta tehtäisiin perustuen, minkä tyyppistä vesiväylästä on kysymys, millä purjehditaan tai matkustetaan. On pieniä vesiväyliä, onkin loogista, että silloin pienet alukset siellä matkustavat vedet, ei ole ehkä niin syvästä vedestä kysymys, ja vaarat ovat vähäisempiä, rauhallisemmat vedet, vaarattoman paaston on muita sisävesiväyliä, jotka ovat vaarallisempia Western Sheltin tai joki täällä Belgiassa. Siellä vesi voi olla jopa aika myrskyistä joskus ja joillekin aluksilla on siellä vaikea navigoida. Ja yli 300 tonnin laivoa siellä saattaa olla. Miksi, se tällainen ero tehdään neuvostossa tonnistoon perustuen tai matkustajan määrään perustuen? Ja miksi tehdään eroa siis eri vesireittien välillä? Se olisi paljon järkevämpää. Sitten vielä puheenjohtaja korvauksista meidän on tärkeää tarkastella tätä asiaa syvällisesti, se on selvä. Yksi etu vesiliikenteessä on, että jos viivästymistä tapahtuu, niin yleisesti ottaen ihmiset silti voivat vielä kirjaa tämän ajan umpeen toisin kuin lentoliikenteessä, jos lentoa, lähtöaika menetetään, niin on varsin vaikea korottaa aikaa jatkossa. Toisin on laivojen kohdalla. Meidän pitäisi todellakin huolella pohtia, mitä korvauksia tarkoitamme, mutta voimme olla ehkä hiukan hienovaraisempia, mitä tulee viivästymisiin tässä tietyssä yhteydessä, koska varsin usein rajallis, rajallinen viivästyminen tai myöhästyminen voidaan korvata. Tässä minun kommentteni. Kiitoksia puheenjohtaja. Siis Foster. Foster. Yeah, thank you, Chairman. Just a couple of brief points. Um, I'd certainly... Kiitoksia puheenjohtaja. Van Dalen kommentoivat pitkälti minunkin kantani. Eli todellakin täytyy ottaa huomioon sisävesialuksetkin tässä. Eli tässä tavallaan on siirretty lentoliikennettä koskeva asiakirja laivaliikenteeseen. Jopa jotkin fraasit ovat pysyneet melkein sellaisena. Joka tapauksessa tässä täytyy pitää huolta siitä, että määritellään, että milloin poikkeukset tulee esimerkiksi korvaussääntöihin. Ja haluaisin vielä tiedustella, mikä on oikeastaan neuvoston kanta joissakin asioissa, jotka ovat vielä epäselviä. Eli näyttää siltä, että myöntyksiäkin on, mutta kysytäänpä esimerkiksi, millaisia, miten toimitaisiin vaikka lakkojen tai terroristiskujen kohdalla. Näistä ei tunnu olevan selviä sääntöjä. Nämä ovat tietysti selviä tapauksia, emmekä halua tilannetta, jossa sääntöjä ei olisi. Sitten täytyy ajatella matkustajia, jotka olisivat korvausta esimerkiksi eh, eh, myöhästymisistä tai matkojen perumisesta, eikä tässäkään kohtaa muotoilu ole kovin selvä. Ja sitten tonnistosta ja eh, henkilökunnan määrästä, niin tämäkään ei vaikuta aivan selvältä ehkäpä joku komissiosta voisi hieman selventää näitä asioita, koska en ollut viime parlamentissa. Miten tässä esimerkiksi on päädyt tähän 500 metriin? Eli kuka tai, pitäisikö joku tätä jostain rannalta käsin? Mutta kuka on keksinyt tämän 500 metrin säännön? Onko joku todellakin Eh, mittaamassa, että eh, matka onkin 501 metriä, joten teitä, teitä tämä ei koskekaan. Minusta tämä on hieman epäselvää. Ja lisäksi erittäin tärkeää on ottaa huomioon myös eh, liikuntaesteiset matkustajat. On paljonkin sellaisia tapauksia, että liikuntaistiset lähtevät juuri eh, risteilylle, koska heistä huolehditaan niin hyvin siellä. Ja se, että eh, tässä itse asiassa kannustettaisiin eh, liikuntaisteisiä käyttämään lomansa näin. Näitä seikkoja haluaisin korostaa, puheenjohtaja. Finally. Kiitoksia sitten lopuksi. Minä itse olen samaa mieltä esittelijän kanssa erityisesti joustavuusasiasta. Tätä tarkoitan erityisesti mm, risteilyalusteollisuudessa ja ehkä ala itsekin voisi tehdä jotakin ehdotuksia. Meidän pitää olla tämän sektorin kanssa kuitenkin varovaisia, ettemme määrittele liikaa, mitä vaaditaan. Silloin lopputulos on, että kukaan, joka on, liik- joka on liikkuvuusrajoitteinen, ei koskaan edes matkustaneilla laivoilla. En tiedä tästä 500 metristä, enkä muista mitoista, joista Rova Foster puhui. Mielestäni meillä on nyt enemmän teknologiaa osoittaa vaan jollakin laasereilla toisella puolella rantaa, niin sitten välimatka jo kerrotaan. Eikä aina mitään mittanauhoa juuri käytetä. Onko sitten 15 vai mistä, mutta mielestäni tämä on tärkeä kommentti kyllä, koska esimerkiksi omassa vaalipiirissäni Tämä poistaa Mössi joen lautat tästä kokonaan. Tämä ei koske pelkästään äh, sellaista typerää 500 metriä. Tähän liittyy tietty tarkoitus koskien juuri vaikka tätä Mössin kaltaista jokea. Tätä asiaa pitää tarkastella ja sitten meidän pitää selvästi ymmärtää, miksi tämä on täällä mukana. Sitten komissiosta Olkaa hyvä komission edustaja, saatte puheenvuoron. Itse asiassa teille taitaa olla enemmän kysymyksiä kuin itse esittelijälle. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt palaa tämän ehdotuksen taustoihin. Tehän tiedätte, että se liittyy politiikkaan, jota komissio harjoittaa matkustajien hyväksi ja puolesta, ja se liittyy 2005 tiedonantoon, jolla vahvistetaan matkustajien oikeuksia. Nämä kaksi ehdotusta, jotka ehdotettiin 2008 joulukuussa matkustajien oikeudesta sisä- ja meriliikenteessä toisaalta koski myös linja-autoliikennettä ja bussiliikennettä. Komissio siis haluaa täydentää sääntelypuitteita koskien matkustajien oikeuksia, eikä mitenkään peitellä teitä sitä, että keskustelut tästä ehdotuksesta meriliikenteen matkustajan oikeuksista. Tämä ei ole ollut mitenkään helppoa keskustelua tähän mennessä. Komissio kuitenkin vilpittömästi haluaa kiittää puheenjohtajavaltio Ruotsia sen tekemästä työstä. Se on muutamassa kuukaudessa saavuttanut poliittisen sopimuksen liikenne ministerineuvostossa. Tämä on erittäin myönteinen tulos ajatellen asiakokonaisuuden etenemistä ja ajatellen sen lopullista hyväksyntää. Tässä perspektiivissä komissio näkee tämän poliittisen sopimuksen perusetappina. Se on edistystä aussi beaucoup la... Kiitämme myös kovasti ensimmäistä esittelijää, joka, joka kautta saimme valtavasti tukea parlamentissa ensimmäistä käsitystä viime huhtikuussa. On totta, ja ymmärtääkseni Rova Ajala Sender on tehnyt erittäin hyvän analyysin tämän poliittisen sopimuksen sisällöstä. Totta on, että neuvoston lokakuinen teksti on teksti, joka poikkeaa monissakin kohdin tekstistä, jota komissio ehdotti, ja tekstistä, jota parlamentti myös tuki. Tämä koskee erityisesti sovelluskenttää, niin kuin täällä sanottiinkin, se koskee myös poikkeuslupia, jotka voivat liittyä joita voi syntyä sääolosuhteista. Näitä otettiin esiin neuvoston tekstissä. Tämä koskee myös korvausjärjestelyjä. On tällainen kynnysottokäytön korvauksen kohdalla. Emme näitä kiistä. On olemassa koko eroja tavallaan näissä teksteissä, joista neuvoteltiin, mutta komissio haluaa kuitenkin tässä olla toiveikkaana. Se toimii tässä toimimaan välikätenä hyvässä hengessä. Ehkä näin löydetään yhteisymmärrys parlamentin ja neuvoston välillä jo ensi vuoden aikana. 2010. Me siis arvioimme, että erimielisyydet eivät tai erilaiset näkemykset eivät ole sellaiset, että nyt vaarantaisivatkaan tätä loppusopimusta tai liiallisesti sitä lykkäisivät. Päinvastoin olemme sitä mieltä, että saada, sa, saadaan, sa, saatetaan saada aikaan sopimus aika nopeastikin. Ehkä joihinkin yksityiskohtiin, jotka on täällä esillä, tärkeisiin kohtiin. On selvää, että komissio yrittää määritelmissä – toimia tiettyjen määritelmien mukaisesti, jotka löytyvät muista yhteisölainsäädäntöteksteistä. Pyrimme varmistamaan tietyn johdonmukaisuuden, erityisesti direktiiviin 90 kautta 12, mitä tulee matkojen hintoihin, jotta siis on tällainen johdonmukaisuus säädännössä, lainsäädännössä. Sitten komissiossa ehkä nyt voin uskaltautua sanomaan, että neuvosto on samaa mieltä. Yritämme myös siis hyötyä kokemuksista, joita on saatu ilmaliikenteessä matkustajan oikeuksien puolustamisesta. Siis tässä otetaan huomioon tämä aikaisempi kokemus ja yritämme keskusteluissamme jopa selventää sitä, miten kyseinen asetus voisi konkreettisesti toimia näin toimijat ja viranomaiset voisivat varmistaa, että sääntöä noudatetaan. Ja lopuksi puheenjohtaja, viimeinen kohta, joka on tullut täällä esille, nimittäin sisävesiliikenne, tämä 500 metriä, nämä kaksi kysymystä liittyvät toisiinsa myös neuvostossa. 500 metriä on tavallaan tapa ottaa huomioon tietyt erityispiirteet, jotka liittyvät erityisesti sisävesiliikenteeseen. Ei pelkästään, koska saattaa olla tällaisia olosuhteita, jotka ovat varsin samantyyppisiä lyhyen, lyhyisillä merimatkoilla, jotka koskevat niin meriliikennettä kuin sisävesiliikennettä, joten tässä siis pyritään ottamaan huomioon tämäkin luokka matkoja, siis lyhyen, matkan, lyhyen välimatkan matkat. Siksi tämä määritelmä on mukana. Ehkä muuten kysymyksiä voi ottaa vielä vastaan, mutta pyritään nyt seurailemaan siis kysymyksiä, joita on konkreettisesti tehty, siksi en puhu enempää. Mrs. Ayala. Kiitoksia. Ayala. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin ensinnä kaikkia kollegojani. Niin sain varsin hyödyllisiä kommentteja heiltä kiinnitettiin huomiota, korostettiin tiettyjä kohtia, jotka ovat aivan erityisen tärkeitä kansalaisille ja ihmiset, jotka ovat liikkumisrajoitteisia, toivottavasti voimme saavuttaa kaikki henkilöt. Tässä mielessä meidän kaikilla on intressi asiassa. Kiitän myös komissiota komissiosta sen avusta, olisin voinut tämän aikaisemmin sanoa. Ja myös optimistista kiittäisin, koska luin näitä kahta tekstiä vertailevasti. Toinen korostaa enemmän toista kuin tois, kuin neuvosto. Neuvosto on jo tavallaan ottanut huomioon ensimmäisen käsittelyn kommenttimme, mutta myös kysymyksiä rautatieliikenteestä ja lentoliikenteestä, ehkä voimme löytää tällaisia yhteisiä alueita. Sitten kollega Kansan tulee varmasti sitä kommentoimaan jatkossa. Nimittäin on välttämätöntä, että parlamentti puhuu matkustajien oikeuksista myös linjautoliikenteessä, busseissa – sen pitäisi olla tällainen pakutti, paketti, joka auttaa meitä juuri toimimaan myönteisellä tavalla eri sektoreiden suhtaan, suhteen. Ja tarkistusten jättövaiheessa voimme sitten puhua näistä asioista neuvoston kanssa. Nyt pitää pohtia, pidämmekö tästä kiinni pakettina vai haluammeko jonkun muun tyyppisen strategian Ainahan parlamentille on sopinut varsin hyvin työ tällaisellakin alueella kuin juuri matkustajien oikeudet lähipäivinä. Otan yhteyttä eri varjoesittelijöihin. Haluan puhua juuri näistä kysymyksistä ja uskon, uskon että olemme alkuvaiheessa. Myös neuvoston kanssa pitkälti olemme jo samaa mieltä Pitäisi löytää hyvä tasapaino matkustajien oikeuksien välillä. Mehän olemme aina tätä puolustaneet ja sitä toisaalta pitää ottaa huomioon se, että on välttämättä säilyttää taloudellinen ja sosiaalinen verkko mm, ne eri liikenneyhteydessä. Me tätä myös haluamme edistää ja on myös muita ohjelmia, jotka parlamentti on ottanut huomioon, Marko Polo ja muut ohjelmat, miten siis saavutetaan tällainen tasapaino näissä kysymyksissä. Kiitän kaikkia osallistumista tähän keskusteluun. pyrimme tietysti saamaan mahdollisuutta selkeyttä aikaan, ja, jota vältetään epä, oikeudellinen epävarmuus. Yes. Tämä on alue, jolla neuvoston tämän hiukan avoimemmaksi ja ehkä voisimme löytää keinon neuvotella ennen varsinaisia neuvotteluja. Olen yhteydessä kollegoihin ja näin olemme jo tehneetkin jonkin verran tarkistusten suhteen. Kiitoksia. Thank you. Next. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi on linjautoliikenteen matkustajan matkustajien oikeudet. Ja edustaja Kansian. Grazie, presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. No, minäpä voin oikeastaan lähteä liikkeelle siitä, mitä Rova Ajale Sender äsken lausui tällaisesta pakettikonseptista. Linja-autot. Tämä on se neljäs asetus. Junien, lentokoneiden ja äh, laivojen jälkeen. Ensimmäinen äh, vaihe on jo valmis ja siinä on, pyritään samaa, mitä on jo saatu aikaan. Neuvosto on jo saanut aikaan sovun linja-autoista, mutta vielä ei ole varsinaista neuvoston ehdotusta paperilla. Luullaan ja uskotaan, että poliittinen sopu voitaisiin saada ikään kuin valmiiksi 17. joulukuuta me oletamme, että lähdemme liikkeelle ensimmäisestä käsittelyn, käsittelyn tuloksesta. Se oli huhtikuussa, jolloin saatiin yli 500 puolesta ja 30 vastaan. tässä oli erinomainen tulos ensimmäisessä käsittelyssä. Ja tämä oli se työ, jota kollegani Albertini teki. Ja tältä pohjalta meidän täytyy sitten ponnistella eteenpäin. Ja, ja nyt aivan virallisesti pyytäisi valiokunnalta mandaattia lähteä toisen käsittelyn neuvottelukierrokselle. Minulla on, on jo kahden, kahteen otteeseen tavannut Ruotsin puheenjohtajan edustajat siis, ja myös tuleva, Espanja, tuleva puheenjohtaja Espanja on ollut näissä palavereissa mukana. Ja minusta villakoidan ydin näissä niistäkin puhutaan soveltamisalasta ja myös siitä, kuka vastaa mistäkin. Soveltamisala, siinä täytyy ennen kaikkea selvittää ja määritellä, mikä on alueelli, alueellista liikennettä tai paikallisliikennettä. Meillähän on äh, kaupunkiliikennettä, kansainvälistä liikennettä. Tämä on selkeästi määritelty, mutta tällainen maaseutu tai alueellinen liikenne, siihen tarvitaan paljon selkeämpi määritelmä voin vain olla samaa mieltä siitä, että kyllä näin on, että meillä on kaksi hyvin tärkeää näkökohtaa, jotka täytyy ottaa huomioon suhteessa kaupunkiliikenteeseen ja kaupunkien väliseen liikenteeseen ja taas verrattuna kontra tähän pitkän, äh, pitkän matkan liikenteeseen. Nyt kaikkea ei voida säädellä, mutta jos kaupunkiliikenteet jätettäisiin pois, niin silloin 55 prosenttia jäisi pois. Se olisi minusta ei olisi mitenkään hyvää työtä, jos tätä ei otettaisi huomioon. Minä olen sillä kannalla, että me, meidän täytyy joka tapauksessa yrittää saada säädös kaikkia alueita ja alueita, alueita koskeen, mutta sitten täytyy tehdä ero kaupunkien sisäiseen ja kaupunkien ulkopuolella harjoitettavaan liikenteeseen, ja se pitäisi jättää jäsenvaltioille – että voitaisiin käyttää niitä mahdollisuuksia hyväksi, joita on, jotta voitaisiin ottaa huomioon, että myös näitä matkustajia äh, suojellaan ja suojataan, kun kuitenkin puhutaan matkustajien oikeuksista. Niitä oikeuksia me haluamme suojella, eikä tässä ole suinkaan kysymys ajoneuvoista tai, tai niiden käyttäjistä tai jostakin muusta, jotka jollakin tavalla ovat muuten tässä toiminnassa mukana tai jotka ajavat jotakin etuja tällä liikennesektorilla. Luulen, että kyllä täytyy tehdä ero näiden välillä, mutta soveltamisalan osalta meidän pitäisi todellakin yrittää saada 100 prosenttia katettua. Toinen kohta koskee sitten vastuuta. Kuka on vastuussa, se täytyy objektiivisesti selvittää. Minusta tämä on hyvin oleellinen kohta. jota täytyy yrittää päästä siihen, että käyttäjää suojellaan, suojataan tapauksissa, joissa hän jollakin tavalla on kärsinyt vahinkoa, onnettomuuksissa, yhteensattumissa tai jos matkalaukku on kadonnut. Tässä yritetään tukeutua siihen, mitä jo ajoneuvosektorilla, moottoriajoneuvosektorilla on tapahtunut. Ja tässä täytyy ottaa huomioon kaksi tärkeää parametria. Nimittäin nythän on kyse siitä, mitä, mikä on se välitön interventio liittyen onnettomuuteen tai tapaturmaan – jossa, jolla on vakavat vaikutukset ja täytyy myös selvittää, mikä on, mikä on välittömästi välttämätöntä, jonka täytyy myös äh, kattaa näistä tällä säädöksellä. Tämä tarkoittaa sitten, että me tarvitsemme objektiivisuutta ja meidän täytyy kattaa nämä molemmat parametrit, jotka liittyvät yhtäältä matkustajaan ja toisaalta hänen matkatavaroihinsa. On toinenkin ajatus, joka on erittäin merkityksellinen, nimittäin liike, liikuntarajoitteisten matkustajien suojeleminen. Ja heitä on kuitenkin varsin paljon. Tässä puhutaan sadasta, on puhuttu yhteismäärä 170 miljoonaa matkustajaa ja, ja, ja tässä liikuntarajoitteisten lukumäärä sen kun vain kasvaa kun ajatellaan, miten väestön ikärakenne muuttuu, meidän täytyy olla tässä tarkkana, että mahdollisuus on heilläkin, että uusilla liikennematkustajakannoilla on samanlaiset mahdollisuudet, että heillä on samanlainen pääsy ajoneuvoihin ja nämä ja sitten tällaista soveltumatta ajoneuvot täytyy korvata mahdollisimman nopeasti, jotta sitten kaikki ajoneuvot olisivat kaikkien käytettävissä, myös näiden liikennerajoitteisten käytettävissä. Katson, että tämä on hyvin oleellinen asia nyt täytyy ryhtyä pikaisesti tuumasta toimeen. Se täytyy myös kytkeä sisävesiliikenteeseen, tähän pakettiratkaisuun, ja tällä tavalla voitaisiin sitten käydä näitä sisäisiä keskusteluja ja myös keskusteluja täysistunnossa. Odotammekin näitä määritelmiä neuvostolta, niin kuin sanottu, neuvosto ei ole vielä pystynyt sopimaan asiasta. Minä toivon, että neuvosto pystyy siihen ennen joulukuun 17. päivää ja sen jälkeen sitten samoilla ehdolla edellytyksillä pystyttäisiin työskentelemään kuin edellisessäkin esityslistan kohdassa ja sitten voitaisiin jatkaa työtä yhteisesti rinnan tämän edellisen kohdan kanssa. Tämä olisi tämä mahdollistaisi sitten rinnakkaisen asetusten käsittelyn. Minusta tämä yleinen filosofia on se, että me puhumme matkustajien oikeuksista ja sen täytyy olla aina keskustelun ytimessä matkustajat eikä muut. Matkustajista on kyse eikä muista toimijoista. Tärkeää on, että kaikki kollegat, myös varjoesittelijät voivat yrittää tai heidän pitää yrittää esittää kommenttinsa siten, että, että että neuvosto pääsee nopeasti poliittiseen sopuun myös näiden kommenttien pohjalta. Saraciani. Eh, come ricordava l'onorevole Cancian, il... Kiitoksia puheenjohtaja. Pennekä niin, Jomo sanoi, että tässä on eh, todella suurta eroa verrattuna eh, direktiivin. Tässä neuvosto puhuu eri asiasta. puhutaan lyhyistä matkoista ja sitten pidemmistä matkoista. Eli pitkien kansainvälisten matkojen osalta tarvittaisiin vaikutusarviointia. Ja Ruotsi puheenjohtajavaltioina pyrkii huolehtimaan siitä, että voidaan käyttää useita liikennemuotoja. Lisäksi tässä nostan esiin onnettomuudet ja mikäli vauriot ovat tarpeeksi suuria tai e, johtavat kuolemaan. Lisäksi on valtion sisäiset e, matkat. Ja niinpä neuvosto aiheuttaa epäselvyyttä siitä, että onko kyseessä e, matkustajamäärä vai liikuttava etäisyys. Kuten kollegat ovat todenneet, tässä pitäisi toimia samalla tavalla kuin meriliikenteenkin suhteella. Yhdeksäs joulukuuta pyritään saamaan aikaan meriliikennesopuneuvostossa. Ja sitten voisimme toimia tässä bussiliikenteessä samalla tavalla. Tässä pitäisi olla jonkinlainen paketti, sen kansalaisetkin ymmärtäisivät paremmin toivottavasti voitaisiin tehdä tällainen kaksoispaketti. Siis Maisner. Maisner. Ja, vielen Dank. niin, kiitoksia. On todellakin niin, että nyt me kaikki odotamme sitä, että neuvosto ottaa selkeän kannan, jolta pohjalta voidaan jatkaa työtä. Se on edellytys meidän työn jat- työmme jatkamiselle. Ja ensimmäisessä käsittelyssä saatiin varsin laaja sopu. Siihen esittelijä viittasikin ja me olemme päässeet siinä varsin pitkälle tämän kysymyksen käsittelyllä, siis linjatoliikenteen matkustajan oikeuksista. Tämä, tämä jo sanottu, puhun, tärkeää on määritelmä. Määritelmien täytyy olla sellaiset, että selkeästi sanotaan, kuka vastaa mistäkin, vastu- tällaisessa vastuukysymyksessä, myös kuljetusvastuukysymyksessä, ja kuka myös yhteydenpitokumppani epäselvissä asioissa. Yhtä tärkeää on säädellä se, että mitä tehdään korvauksissa, myöhästymistapauksessa tai vuoron poisjäämistapauksessa, ja ylipäätään ratkaisevan tärkeää on se, että se, mitä me toisessa käsittelyssä käymme läpi, on se, että me rajaamme että onko jokin käytännöllistä, onko se reaali toteutettavaa ja vaikka me haluaisimme mitä tahansa saada aikaan, mutta kysymys on siitä, mikä on mahdollista bussiliikenteen arkipäivässä ajattelen, vaan sitä kysymystä, että niin kuin lentoliikenteessä on, on vähemmän vaikeaa myöhästymistapauksissa, tai vuoron pois jäämisessä saada korvaava kone, mutta onko linja-autoliikessä pienemmissä alu, pienten, alusten kohdalla mahdollista ylipäätään saada korvaava alus tai linja-auto paikalle. Silloin täytyy selvittää, mitä toivotaan ja toisaalta se, mikä on mahdollista. Sitten soveltamisalasta puhuttiin tässäkin, me tarvitsemme tarkkoja määritelmiä suhteessa alueelliseen liikenteeseen. Minun ryhmäni on sanonut, että meidän pitäisi ottaa pois tämä kaupunkiliikenne ja esikaupunkiliikenne, mutta alueellis, alue, alueliikenne pitäisi ottaa mukaan ja tästäkin voidaan puhua, mikä on kohtuullisinta. Minusta suuri etu on erityisesti kansa- matkustajien oikeuksien kannalta se, että me puhumme myös liikuntarajoitteista ihmisistä ja vammaisista ihmisistä, koska tähän jo viitattiinkin, että meitä on jo nyt paljon liikuntarajoitteisia ja, jotka, ja yhteiskuntahan muuttuu väestörakenteen muutoksen myötä, väestö vanhe, ikääntyy ja näitä tulee olemaan selvästi enemmän. Ja kaikki se, mitä me teemme, jotta myös liikuntarajoitteiset pääsevät helpommin aluksiin ja myös linja-autoihin, että meidän pitää muistaa, että meidän pitää olla, puhutaan myös äideistä ja lapsista lastenvaunuissa, mutta, ja tämäkin tulee, ja sen lisäksi tulee vielä ikääntyneet ihmiset liikuntarajoitteisina jotka myös pääsivät silloin nauttimaan näistä liikennemuodoista. Mitä taas tulee yhteiseen käsittelyyn laivaliikenteen kanssa, voisin hyvin kuvitella, että tämä on mahdollista. Tietenkin olisi yksinkertaisempaa myös vakuutusyrityksille ja vastuukysymysten kohdalla. Ja matkajärjestäjät tarjoavat monia, äh, siis laivamatkoja ja bussimatkoja mutta sitten täytyisi vain tarkkaan katsoa, että onko sellaisia tapauksia, jossa, jossa tarvitaan erityisiä määräyksiä, säädöksiä, laivoja ja busseja, vaan yhtä toivoisin ainakin, kun, joka koskee liikuntarajoitteisia, koska täytyy voida selvittää, että eh, miten se toteutuu, koska selkeät säädökset ovat aina hyödyllisiä. Nyt odotetaan jännityksellä, mitä eh, neuvosto saa aikaa, ja samaa varmasti odottavat esittelijät ja varjoesittelijät ja kiinnostuksella eh, neuvonpitoa, ja uskon, että me saamme hyvän paketin aikaan, joka sitten todellakin vahvistaa matkustajien oikeuksia Euroopassa. Thank you, Mrs. Lichtenberger. Lichtenberger. Ja, herzlichen niin, kiitoksia. Luulen, että pääongelma tässä paketissa on se, vaike- se rajaamisen vaikeus yhtäältä alueelliseen liikenteeseen, eh, kaupunkiliikenteeseen ja siihen, mitä, mikä on kaukoliike, mitä kaukoliikenteeksi sanotaan, koska monilla alueilla meillä on yhdistettyjä liikennemuotoja, jotka sitä toimivat yhdessä. Ja tällä tavalla on tietenkin vaikeaa, jos, jos, jos jokin liikennemuoto on sidoksissa toiseen, jos yksi reitti, jossa on kaksi erilaista liikenne muotoa tai kaksi erillistä liikebussiyhtiötä, jos niitä koskevat erilaiset säädökset. Tämähän on sitten matkustien kannalta erittäin vaikeaa ymmärtää ja selvittää tämä. Siksi meidän pitäisi tämä liikennemuotojen sitominen pitäisi, koska sitä on jo olemassa, siinä yhteydessä meidän pitää selvittää matkustajien oikeudet, jotta saataisiin aikaan hyvä ja järkevä ratkaisu, joka on, merkitsee askelta eteenpäin koska juuri tässä me voisimme mahdollisesti saada tuotettua todella rankkoja vaikeuksia, koska monilla alueillahan meillä on suuria liikennesektoreita, niin kaupunki, kaupunkiliikenteen, meillä on kaupunkiliikennettä ja pitkämatkaliikennettä monilla alueilla samaan aikaan. Siksi meidän täytyy täsmentää tämä, jotta matkustajat eivät sitten joudu suunnattomiin vaikeuksiin silloin, kun he yrittävät käyttää oikeuksiaan. Tämä on, tämä on myös kysymys läpinäkyvyydestä ja ymmärrettävyydestä ja toteuttamiskelpoisuudesta. Tämä koskee tietenkin tässä tapauksessa myös sitä, että rajataan vastuukysymykset ja se, että kuka on yhteinen, kuka on se, se johon pitäisi epäselvässä tapauksessa ottaa yhteyttä. Ja toinen asia, joka tuntuu erityisen tärkeältä tässä, Nimittäin meriliikennepaketissa se oli jo esillä neuvoston puolella, nimittäin tämä joustavuus. Meillä on nyt mitalla kaksi puolta. Yksi puoli on se, että esimerkiksi Sveitsissä rautateillä joustavuus on hyvin, toteutettu hyvin myönteisellä tavalla, siis se, että matkustajat voivat itse valita, että haluavatko korvauksena myös majoituksen kahvilla ja kakulla tai sitten jonkin muun liikennemuodon, vai haluavatko he äh, rahallisen korvauksen, vai haluavatko he apua sitten päästäkseen äh, sitten seuraavaan paikkaan. Tässä tämä joustavuus on myönteinen juttu, mutta totta kai se voi toimia myös matkustajia vastaan, jos meillä on vain yksi korvausmuoto, joka ei ole kovinkaan helppo ja toinen ole helposti käytettävissä, no, jossa matkustaja sitten mieluummin ottaa sitten, ot, ottaa sitten tämän kuin tuon. Eikä tota, näin ollen joskus on äärimmäisen vaikeaa löytää esimerkiksi jokin toimisto, josta voin esittää hakemuksen tai täyttää hakemuksen, niin silloin mieluummin hyväksyn sen, että, että minulle tarjotaan seuraavaa bussiyhteyttä tai jotain muuta tällaista. Näin ollen tässä pitäisi tukeutua rautateiden ja lentoliikenteen kokemuksiin, ja pitäisi tehdä näistä se johtopäätös, että joustavuus, sen täytyy koitua matkustajan hyväksi ja eduksi, eikä niin, että sitä käytetään sitten matkustajien oikeuksien kalvamiseksi. Ja sitten kysymys liikuntarajoitteisista. No tämä on, niin kuin meri, vesiliikenteessäkin, tämä on keskeinen tulevaisuuden haaste. Ja minä itse olen myös, minä myös hyödyn tästä, että jos matkustan matkatavaroiden kerran, mulla on matkalaukku, minulla on mutkalaukku mukana, niin minä olen sitten iloinen, että jos tilaisuuksia, helpotuksia luodaan liikuntarajoitteisille, niin silloin se helpottaa myös minun kulkemistani ja lapsen kanssa. Siis meidän pitäisi luopua tästä puhtaasta hyötykäväisyysnäkökohdasta, vaan meidän pitää muistaa, että nämä, ne ovat sellaisia elementtejä, jotka kuvaavat sitä, millä tavalla tulevaisuuden liikenneväline ylipäätään pitäisi varustaa jotta se voitaisiin hyvin käyttää. Ja tähän tulee lisäksi minun mielestäni myös tämä informaation elementti, tiedotuksen elementti, millä tavalla tiedotetaan sitten näistä kohteista ja miten sinne pääsee, jotta sitten tämä kynnys liikennevälineeseen nousemiseksi ei tule niin korkeaksi, että, että asiakas ei pysty sitä käyttämäänkään. Me olemme päässeet aika pitkälle ensimmäisessä käsittelyssä ja tässä täsmentämisessä osassakin, mutta minusta nämä asiat ovat vielä melko avoimia, enkä ole kovinkaan optimistinen sen suhteen, mitä neuvosto saa aikaan. Kiitos. Thank you, Mr. Bradbourne. Kiitos, Bradbourne. Uh, <clears throat> thank you, Chairman. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Tulee hiukan sellainen deja vu-olo, koska muistaakseni olemme käyneet läpi näitä argumentteja aikaisemmin, puhuttiin äh, erilaisista matkustajien korvausjärjestelmistä ja nyt sitten puhutaan bussiliikenteen korvauksista, matkustajan oikeuksista. Kyllä Periaatteen tietysti hyväksyn. Pitää varmistaa, että ihmiset saavat korvauksen. Heillä pitää olla oikeuksia silloin, kun matkusta, matkassa joku menee pieleen. Mutta tässä on kyse myös käytännöstä toteutettavuudesta. Miten voidaan myös täytäntöönpanna toimenpiteitä, joita EU-tasolta tulee, kun mennään sitten aivan käytännön tilanteessa, kun käyttää junaa tai bussia. Ehkä muistatte puheenjohtaja, kun puhuimme rautatieliikenteestä, olin erittäin kriittinen. Herra Stööksin vaivaksi silloin, hän on esittäjänä, halusimme tarttua paikallisiin junamatkoihin ja halusimme valtavasti erilaisia vaatimuksia koskien aivan paikallisliikennettäkin ja sama taitaa koskea nyt linja-autoliikennettä ja bussiliikennettä. Minäkin haluaisin, että tämä rajoittuisi kansainvälisiin matkoihin, koska jäsenvaltioilla varmaankin on omat näkemyksensä korvauksen tasosta, minkä tyyppisiä palveluita tarjotaan, minkälaista tietoa annetaan. Ja tämä on aivan erityisen totta silloin, kun puhutaan bussi- ja linja-autopalveluista. Tämän takia olenkin itse asiassa neuvoston kanssa sanonut, että haluamme rajoittaa tätä mahdollisimman pitkälti. Meidän ei pitäisi yrittää sitä, että Euroopan taso mikrohallinnoisi ihan paikallisliikennettäkin. Eihän se ole toteutettavaa. Esimerkiksi eh, joku voisi vaatia korvausta matkasta, joka on ehkä maksanut punnan tai kaksi puntaa tai muutaman euro, saman verran euroja. Tästä tuli esimerkki Sveitsistä. Tehän tiedätte puheenjohtaja, Iso-Britanniassa meillä on pitkän matkan linja-autopalveluita. Saattaa maksaa viisi puntaa Lontoosta Edinburghiin. Jos joku ongelma on, niin sitten pitääkin tarjota ruokaa ja majoitusta, vaikka matkakin on maksanut vain viisi puntaa, aivan uskomatonta liian pitkälle menee. Siis ei tässä sama koko sovi kaikille yksinkertaisesti. Selkeästikin on tarve tarttua joihinkin kysymyksiin, jotka liittyvät korvauksiin. Täytyy tarttua kysymyksiin, jotka liittyvät matkustajien oikeuksiin, kyllä. Mutta on tämä yritys, pyrkimys saada tämä yksi koko sopimaan kaikille. Puheenjohtaja, tehän tiedätte, että iso meillä on sellainen palvelu, jossa vanhempi väestö ja vammaiset saavat erittäin halvan hinnan tai jopa ilmaisen matkan, ei vain paikastasolla, vaan myös koko maan, maan takattavassa liikenteessä. Siis se on varsin edullista tai joskus ilmaista. Siis jos joku saa vapaasti matkustaa ympäri maata, pitäisikö hän saada samantasoinen korvas kuin jonkun muun, joka maksaa huomattavankin summan tästä? Tästä minä nyt siis puhun. Tässä on puhe ei periaatteesta, vaan käytännöllisyydestä, miten tämä toteutuu. Vieläkin pidän kiinni siitä, että ei meillä voi olla tätä yhden koon mallia. Olen nyt kyllä hiukan huolissani, täytyy puhua tästä periaatteesta. Olen huolissani, kun näemme tällaisia ehdotuksia, joita tulee komissiosta, että ne jatkavat ehdotukset toisen, ei oteta huomioon erilaisia liikennemuotoja tässä vaan jatketaan aikaisempaa lainsäädäntöä, jota hiukan muokataan. Siksi mielestäni tämä on vaikea asia meille, erityisesti linja-autoliikenteessä ja bussiliikenteessä. Ja meidän pitää olla erittäin varovaisia, jos yritämme määrätä viimeiseen pilkkuun saakka, kuinka paljon korvauksia pitää eri jäsenvaltioissa maksaa, jossa on kuitenkin erilainen palvelun taso, erilaiset ongelmat ja niin edelleen. Kolsa. Köszönöm a szót. Ö, ö, tisztázni szeretnék egy fogalmat. Kiitoksia. Selvittäisin nyt jonkin asian tässä. 50 miljoonaa ihmistä kärsii vammoista, ei ole kysymys ihmisistä, joilla, jotka ovat liikuntarajoitteisia, vaan ihmisiä, jotka eivät ehkä näe tai jotka ovat kuulovammaisia, joiden liikkuvuus on rajoittunut tai jotka ovat henkisesti eh, vammautuneita. Ja edellinen puhuja aiheutti tällaisen déjà vu-tunteen, nimittäin eh, edellisissä kokouksissa puhuimme lentoliikenteestä ja matkustajien oikeuksista lentoliikenteessä. Ja silloin jo kaikki olivat samaa mieltä siitä, että käsitteet käsitteet eivät ole selviä, ei ole selvyyttä siitä, mikä, mitä määritelmä kuuluu. Ja tässä meillä on sama ongelma. Kaikki, tai ainakin ne, jotka tänään puhuivat, ja myös tämä mietintöluonnos, kaikki puhuvat ihmisistä, jotka ovat liikuntarajoitteisia, mutta ei ole kysymys pelkästään heistä, vaan kaikista, jotka ovat vammaisia, joilla on jokin vamma. Tämä on yksi, tarinan yksi puoli. Ja toinen puoli on se, että kun verrataan tätä ensimmäiseen käsittelyyn, niin näin, että tässä on unohdettu monia ehdotuksia, vaikkakin parlamentti oli hyväksynyt ne ehdotukset. Minä pidän kiinni siitä, että ihmiset, joilla on, jotka elävät vammansa kanssa ja ne säädökset, jotka koskevat heitä, että se näkyy paikallisella tasolla ja alueellisella tasolla niin, että ne on myös toteutettu. Ja toisessa käsittelyssä on tällaisia matkustajaoikeuksia vain kansainväliseen liikenteeseen ja bussiliikenteeseen, missäpä nyt sitten alueellinen liikenne on, koska enemmistö ihmisistä kuitenkin liikkuu näillä alueilla ja käyttää näitä palveluja. Kolmas kohta, jonka haluaisin ottaa esille, ja haluaisin esittää myös ehdotuksen, joka koskee artiklaa 18 ja 19, jotka koskevat, joiden tarkoitus koskea kaikkia aloja ja alueita, ja myös artikla 10. Artikla 10, siinä sanotaan, että on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, vapaaseen liikkumiseen, se on perusvapaus, ja meidän, me emme saa tehdä tässä mitään eroja yksittäisten henkilöiden välillä. Ja toinen kohta on 18 artikla, jossa puhutaan erityistä oikeudesta Siinä on kysymys äh, henkilö, henkilökunnan koulutuksesta, esimerkiksi onko onko esimerkiksi bussi esteetön, jos, jos tota, kuljettaja ei tiedä, millä tavalla voi kommunikoida vammaisen, ää, äh, näkö- tai kuuluvammaisen ihmisen kanssa. Nyt jos henkilöstö ei tiedä, mitä pitäisi tehdä, tällaisten vammaisten kanssa silloin. Nämä vammaiset eivät voi käyttää näitä liikennepalveluja. Sitten kolmas näkökohta, joka on minusta erityisen tärkeää, on se, että silloin kun vahinkoja sattuu, niin silloin täytyy pitää muistaa, mitä tapahtuu. Silloin, jos kuulovammainen tai joku pyörätuolissa istuva, jossa hän loukkaantuu tai kärsii jonkun vamman, se täytyy korvata. Silloin tämä täytyy korvata, mutta tämä täytyy säädellä selkeästi. Thank you, Mrs. Ayala Sender. Kiitoksesta, Rova Ayala Sender. Si, um, yo también estoy de acuerdo. Olen samaa mieltä siitä, että periaatteessa nämä kaksi asiakokonaisuutta liittyvät varsin läheisesti toisiinsa, mutta haluaisin myös muistuttaa siitä, että tilanne on varsin erilainen – Esimerkiksi Espanjassa on liikenneverkko, tieliikenneverkko, joka on erittäin kehittynyt niin omassa maassa kuin muissakin, esimerkiksi Saksassa. Vanhemmat eläkeläiset tai liik- liikuntarajoitteiset voivat matkustaa esimerkiksi linja-autolla, koska se on yleensä joustavampi kuin muun tyyppinen liikenne. Ja siksi haluaisinkin, että kun ajatellaan tätä yleistä pyrkimystä, jolla pyrimme siis parantamaan ei vain saatavuutta liikuntarajoitteisten kohdalla, mutta haluamme parantaa myös tiedottamista. Pitäisi ottaa huomioon erilaiset tilanteet ja sitten haluaisin kysyä niin esittelijältä kuin komissioltakin siitä, miten on aiottu asteita tätä soveltaa, koska oman maani tapauksessa esimerkiksi ihmiset, joilla on vähemmän varoja, heitä on, on enemmän liikuntarajoitteisia ja niin edelleen. Tämä on paljon syrjäisiä kyliä Espanjassakin ja tarvitaan niin jonkinlainen minimiliikkumismahdollisuus. Se on usein juuri linja-autopalvelut ja haluaisin tietää, mihin asti ai, puhut, suunnitellaan tällaista väliaikaista asteittaisuutta. Ja miten varmistetaan oikeudet ja myös tietty joustavuus yrityksille – jotta he voivat toteuttaa niitä palveluita joissakin kylissä tai joissakin paikoissa, vaikka petomuksia on esitetty. Tämä aiheuttaa sen, että silti liikennemahdollisuudet poistuvat ja, ja näin liikuntarattaiset kärsivät. Ja haluaisin, että esittelee ja komissio ja me kaikki voisimme puhua tarkemmin tämän liikennemuodon erityispiirteistä. Se on siis erilainen, niin kuin muutkin liikennemuodot, Samoin käyttäjäkunta on erilainen kuin muissa liikennevälineissä. Tähän liittyy ehkä enemmän herkkyyttä. Matkustajat ja auton kuljettajat näkevät aina toisensa. Näinhän ei muissa liikennemuodoissa tapahdu edes, että näin läheinen yhteys matkustajien ja kuljettajan välillä. Kiitoksia. Mr. Kramer. Herra Kramer. No, ihmettelen hieman, että emme ole oppineet niistä kokemuksista, joita meillä on. Meillä on kuitenkin rautateiden olemme hyväksyneet rautateiden matkustajien oikeuksia. Siinä oli hy- hyviä ja huonoja puolia. Esimerkiksi kansainvälinen liikenne oli tuolloin komission ja neuvoston haluama. Me saimme läpi sen, että se koskee koko kaukoliikennettä, koska emme halua olla siinä typeryydessä mukana, että istutaan samassa junassa Brysselistä, Brysselin ja Kölnin välillä. Kölnistä ja Aachenin ei saada mitään, mutta Aachenista Lisien saataan korvaus myöhäksymisesti ja, ja Liisistä taas Brysselille nimittäin korvausta. Siis tällaisen typeryyteen me emme halua lähteä mukana, mukaan. Se saimme, saimme läpi ja nyt tämä koko keskustelu käydään uudelleen, jälleen kerran, koska on kysymys jälleen kansainvälisestä liikenteestä. Me tiedämme, että pienissä maissa 90 prosenttia on kansainvälistä liikennettä ja suurissa maissa 10 prosenttia kansainvälistä liikennettä. Että, miksi meidän täytyy jälleen kerran käydä tämänsä keskustelu? Toinen kysyä. Sitten nämä äh, sovittelu. Tämä on toteutunut rautateille. Nimittäin, ja, äh, mutta lentoliikenne kieltäytyy siitä sovittelun kohdasta ja meidän täytyy pikkuhiljaa saada tämä selviksi. Kolmas kohta olisin kernaasti kuullut, että kun puhutaan äh, matkustajien oikeuksista, ja ne täytyy panna täytäntöön vuoden loppuun mennessä. Siellä on se lauseke, että tietyt maat äh, voivat pidentää sitä vielä kolmesta viiteen vuotta. Onko sitten äh, tiedossa, mitkä maat panevat sen täytäntöön ja, me, ja ne, mitkä ovat laittaneet sen täytäntöön? Onko se toteutunut? Olen kuullut, että että kansallista tietoa ei vielä ole kuulemma, vaikka kuulemma kaikki on päätetty että siitä olisi hyvä saada raportti, mikä on asiainlaita tällä hetkellä. Sitten kun puhutaan rahasta, me emme halua, että yritykset joutuvat rahallisesti heikkoon jamaan. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ne ovat täsmällisiä liikenne täsmällisesti, eivätkä menetä rahaa. Se oli meidän tavoitteemme. Eihän tarvitse valittaa siitä, että täytyy maksaa niin paljon. Nyt mahdollisesti tehdään bisnestä asiakkaan kustannuksella, ja se, ei ole, joka ei mistään suhteessa todellisuuteen. Esimerkiksi silloin, kun Berliinissä bussi tuli liian aikaisin, kun liikenneyrittäjä itse sitten lähti siihen, että jos bussi tulee liian aikaisin, ja sitten se menettää vaalien jälkeen se voi ottaa taksin ja siitä sitten saa korvauksen. Näin on tapahtunut. Minäkin olen kokeillut sitä muuten kerran. Olen puhuin sitä kuljettajien kanssa. Miksi sinä lähdit niin aikaisin liikkeelle? Sitten kuski sanoi, että en siksi, koska se oli minun, äh, se oli minun viimeinen vuoro. Hän oli silloin 10 minuuttia aikaisemmin kotona. No sitten sanoit, että sen, sen seuraavan kerran itse sen taksin. Ja sitten seuraavalla kerralla aikainen, liian aikainen lähtö oli sitten, äh, äh, ei ollut enää asialaita, vaan se lähti täsmällisesti. Me haluamme täsmällisyyttä ja se on niin kuin, tässä tämä juttu. Ja vielä lauseen poikainen tästä liikuntarajoitteisuudesta. 30 prosenttia kaikista matkustajista julkisessa liikenteessä ovat liikuntarajoitteisia. Eivät ole pelkästään pyörätuolissa, on kyse monia vain ikääntyneitä ihmisiä, jotka eivät pysty enää nousemaan portaita ylös. Ja monet äidit ja isät pienen, pienten lasten kanssa, jotka kulkevat sitten laiturilta toiselle lastenvaunujen kanssa. Siihen tarvitaan aikaa ja kärsivällisyyttä sitten on näitä uh, urheiluvammoja ja niin poispäin, niin kuin kaikki tietävät, jotka ovat urheilleet. Ja meidän täytyy muistaa, että 30 prosenttia matkustajista on tällaisia. Siis tämä lukumäärä nousee ja tässä pitää olla tarkkana niin kuin porkkana ja siksi haluaisin ottaa esimerkin USAsta, koska siellä heillä on esimerkiksi Vietnamin sotaveteraanit ja jokainen bussi USAssa on rakennettu niin, että se ottaa huomioon liikuntarajoitteessa, eli rulla, pyörätuolilla pääsee bussiin. Ei ollut kyse siitä, että, että muistettiin äh, vammaiset, vaan sotainvaliidit. Ja se, mitä USA on saanut aikaan sotainvalidien kanssa, niin meidän täytyy kyllä saada sama aikaan niiden 30 prosentin äh, äh, liikuntarajoitteisten matkustajien kanssa. Thank you, Mrs. Foster. Kiitoksia, Rova Foster. Yeah, thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja palaisin vielä alkuun. Jos katsotaan tätä eh, edistyskertomusta, kertomusta, niin tässä kyllä puhuttu varsin hypoteettisista asioista. Puhutaan näistä yksityiskohdista sitten, kun neuvosto on päässyt johonkin sopimukseen. Mutta et, eh, tässä on kyllä ihan oikeakin asia. Miten soveltamisala. Minä Brad Bradbonia ja muita. Meidän täytyy olla todella varovaisia. Eli mitä tarkoitamme tässä käsitteellä? Hei. Nostaisin ensin vielä pari asiaa. Eli tämä PRM, eli liikuntaesteiset matkustajat Ja todellakin kun vammaiset matkustavat, niin heidän tarpeestaan ottaa huomioon. Lichtenberger nosti esiin hyvin vammaiset ja ihmiset, joilla on esimerkiksi mukautettuja autoja ja niin edelleen. Tämä on eräs seikka, mutta myös eh, satoja tuhansia miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole yhtä liikuntaisteisiä. Joten voidaan sanoa, että mikäli vaikka pyörätuoli vaurioituu, niin totta kai se täytyy sitten korvata ja korjata. No, täytyy katsoa myöskin, mikä on ajan kuljettajan velvollisuus. Eli esimerkiksi kuljettaja voidaan kouluttaa siihen, että hän auttaa ihmisen kyytiin ja kyydistä pois. Mutta sitten on toinen seikka, mitä tapahtuu, kun on jo kyydissä. Eli hyvin vammaisilla on monesti avustaja mukanaan matkoilla. Joten emme voi eh, muuttaa kuljettajaa miksikään eh, vammaisa avustajaksi tai sairaanhoitajaksi. Joten voidaan korkeintaan eh, sopia siitä, että, että avustajalle annettaisiin sitten ilmainen paikka, kun vammaiset matkustavat. Näin voitaisiin toimia. No sitten yksi seikka on vastuuvelvollisuus. Millaisia eh, seikkoja tässä asetetaan yrityksille? Täytyy olla todella var- varovainen tässä vastuuvelvollisuuden osalta. Tämä koskee myös eh, vaurioitunutta tai eh, kadonnutta matkatavaraa, niin kun tässä nostetaan korvausrajoja. Eli tässä on ongelmana se, että jos siirretään ilmailualan direktiivi tässä, useimmillahan on matkavakuutus, kun lennetään, mutta jos se liikutaan bussilla, niin minä en ainakaan välttämättä ottaisi matkavakuutusta, joten tässä täytyy kyllä katsoa, kuka vastaa vahingoista. Tässä on suuri ero. Eh, linja-autojen ja lentokoneiden välillä. Joten olisi mielenkiintoista nähdä, mitä komissio ja eh, neuvosto ehdottavat, millaisia summia siinä emme vielä ole. Tässä minun seikkani. Haluaisin todellakin kuulla vielä komission selvennyksestä. monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja aika lyhyesti. Haluaisin käyttää hyväkseni tätä keskustelua matkustajien oikeuksista, haluaisin tehdä tässä ehdotuksen. On kyse sitten lentoliikenteestä, rautatieliikenteestä, linja-autoliikenteestä tai meriliikenteestä. Kaikki ovat perusperiaatteista samaa mieltä. Siis olemme samaa mieltä siitä, että pitää noudattaa, mahdollista käyttää näitä välineitä, avus, pitää avustaa kaikki tietyn tyyppisiä eh, vammaisia, pitää antaa korvaukset eh, viivästymisistä, peruutuksista matkustajille, tai jos menetetään matkatavaroita tai ne ovat kärsineet, on siis perusperiaatteita, joita voidaan soveltaa tiukasti matkustajien oikeuksiin. Sitä vastoin on olemassa tällaisia syrjiviä ongelmia eri liikennevälineiden välillä, jotka ovat kahden tyyppisiä. Tämä liittyy toisaalta sovellusalaan, toisaalta korvausmuotoihin, joihin liittyy tietyt kriteerit. Tässä tietysti on työtä, jota pitää tehdä ja kiitäisinkin koordinaattoreita tämän asian käsittelystä. Neuvostossa puhutaan jo näistä muodoista ja korvausvelvoitteista, ja välttämättömyydestä täytyy tehdä täsmäistä työtä matkustusmuodon mukaisesti. Ehkä haluaisin, että sen jälkeen kun on viety loppuun äänestys neljästä aiheesta liikennemuodosta, olemme jo käsitelleet lentoliikenteen, rautatieliikenteen, nyt tehdään työtä maatieliikenteessä, meriliikenteessä, sitten pitäisi voida laatia tällainen yleinen peruskirja matkustajan oikeuksista EU:ssa. ssa tässä olisi mielestäni moniakin etuja. Ensinnäkin EU e harjoittaa tällaista matkustajan oikeuspolitiikkaa. Tämä tavallaan unohtuu tähän monimutkaiseen keskusteluun, jota nyt käymme aiheittain matkustusmuotojen mukaista. Sitten pitää myös tiedottaa kansalaisille matkustajien oikeuksista, koska nyt asiat on esitetty sellaisessa muodossa, että tieto on varsin hajanaista joka kerta, kun keskustelee jostakin paketista tai liikennemuodosta. Tiedot ovat varsin hajallaan ja se on tehotonta, joten mitä, mitä tulee kansallisten tiedottamiseen, niin tämä on ensimmäinen vaihe demokratisessa toimintassa tiedottaa oikeuksista myös matkustajia. Ja ehkä voisi helppokin keskittää tai harmonisoida näitä valituksia. Tämähän on myös tällainen valtava iso ongelmakenttä. Ehkä Komissiossa meidän pitäisi pohtia jälkikäteen sitten, kun on viety loppuun kaikki nämä vaikeat lainsäädäntökysymykset ja pohtia, pitäisikö tällainen perusoikeuskirja tavallaan, joka sisältäisi liitteitä sovelluskentistä ja korvausmuodoista, ottaen huomioon nämä eri neljä liikennemuotoa. Varmasti siinä voitettaisiin lopuksi paljonkin, ainakin selkeydessä ja tehokkuudessa poliittisesti ajatellen. Kiitoksia. Kiitos. Ei vielä. Sitten herra Epping. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. De heer Kramer heeft eigenlijk voor een deel al een punt. Kiitoksia, puheenjohtaja. Eh, Kramer vei sanat suustani, kun hän puhui Yhdysvaltain tilanteesta ja siellä tehdyistä toimista. Tässä on siis soveltamisala kysymys ja sitten eh, liikuntaisesti vammaiset matkustajat. Minä olen elänyt Yhdysvalloissa jonkin aikaa ja New Yorkissa eh, joka bussissa on tilaa myös eh, pyörätuolelle. Ja tämä olisi todellakin tavoitteellisen arvoista myös Euroopassa. Täytyy ottaa huomioon myös eh, iäkkäiden matkustajien rajoittunut liikuntakyky. Todellakin matkustamisen helppouteen täytyy kiinnittää huomiota eikä kukaan valita tässä siitä, että tämä veisi liikaa aikaa. Tämän täytyy olla osa myös sosiaalisia toimia. Meidän täytyy todella huolehtia myös tämän säädöksen soveltamisalasta. Mitä me tarkoitamme linja-auto liikenteellä? Onko tämä myös alueiden välistä vai onko tämä paikallista liikennettä? Esimerkiksi Alankomaiden ja Saksan välillä määritelmät tuntuvat poikkean toistaan. Lisäksi täytyy huolehtia toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta, kun tätä säädöstä ruvetaan äh, soveltamaan käytäntöön. Mitään, kaikkea ei voida saavuttaa yhden toimintakehyksen puitteissa. Mutta todellakin täytyy ottaa huomioon juuri nämä äh, liikuntaesteisten tarpeita. Burger, ihan lyhyesti. Kymmenen sekuntia pieneen kysymykseen. Jos on vain on just tämä, myös nämä, bus, nämä liikennebussit ovat mukana, niin tarkoittaa sitä, että tämä direktiivi ei päätisi Iso-Britanniassa, Kyproksella, Madridilla ja Maltalla, koska siellä ei tätä järjestelmää. Okei, okay. There are some buses that go... Niin, kyllä. Linja-autoja kulkee rajojen ylikin yhdistämässä kuninkoskunnassa. Niitä on kyllä vähän, mutta sellaisiakin löytyy. Sitten komissio, onko se herra Della Kunta vai äh, Rova Hauptman? Olkaa hyvä, Rova Hauptman. Euh, oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja puheenjohtaja, kuten te tiedätte, me haluamme täydentää matkustajan oikeuksia kaikissa liikennemuodoissa. Mielestäni on kaksi suurta kysymystä. Sovelluskenttä, sovellusala, joka tuli esille kaikkien muotojen kohdalla. Ja tässä olemme sitä mieltä, että jos haluamme varmistaa kohtelun yhtä, yhdenmukaisuuden niin matkustajien kuin toimijoiden välillä liikenteen kartojen välillä. Tarvitaan mahdollisimman laajaa sovelluskenttää, joka soveltuu ennen kaikkea kaikkien kansainväliseen ja kansalliseen liikenteeseen ja mahdollisuuksien rajoissa, ja mikä on käytännöllistä, mahdollista myös paikallisliikenteessä. Toinen kysymys on vastuu äh, linja yrityksellä silloin, kun matkustajia kuolee tai vahingoittuu tai menetetään matkatavaroita. Tällä hetkellä mielestämme on vielä liian suuria eroja EUn sisällä ja tämä luo epävarmuutta matkustajille ja tietysti kansainvälisissä mat- kansainvälisten matkojen yhteydessä ja mielestäni tämä on olennainen kohta ehdotustamme. Ensimmäisessä käsittelyssä Euroopan parlamentti tuki peruslinjaa, jonka no, komissio esitti. komission on sitä mieltä, että suuri enemmistö tarkistuksista ovat hyödyllisiä ja pyrkivät juuri vahvistamaan matkustajien oikeuksia. Keskusteluneuvostossa, erityisesti koskien näistä kahdesta kohdasta, jotka mainitsin, on itse asiassa erittäinkin vaikeaa ja hankalaa, mutta haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio Ruotsi, Ruotsia, joka edelleenkin ponnistelee suuresti ja on osoittanut esimerkillistä sitoumusta, jotta löydettäisiin kompromissi. Haluaisin myös hyötyä tästä tilanteesta ja selventää joitakin väärinkäsityksiä, joita nyt olen kuullut keskustelussa. Esimerkiksi haluaisin selventää sen, että ehdotuksessa ei missään tapauksessa puhuta mistään korvauksista tai, tai majoituksesta. Tietenkin olemme sitä mieltä, että ei ole yhtä ainoaa ratkaisua, joka soveltuu kaikkiin tilanteisiin kaikkialla huolimatta vaikeuksista, joita me tällä hetkellä on. Me toivomme kuitenkin ja olemmekin aivan vakuuttuneita siitä, että neuvosto pystyy löytämään poliittisen sovinnon 17. joulukuuta näin voidaan aloittaa neuvottelut toisessa parlamentissa mahdollisimman nopeasti kahden kan, lainsäädäntö, kahden kannan pohjalta, jotka lainsäädäntöt, lainsäädäntöt ovat saaneet aika, aikaan. Meidän tarkoituksemme on viedä astus loppuun 2010. Toivottavasti sitten Belgian puheenjohtajakaudella viimeistään on selvää, että kantaerot, joita täällä on selitetty, vaativat tiettyä joustoa ja kompromissikykyä jotta löydetään tällainen yksimielisyys ja yhteisymmärrys. Komissio yrittää myös näyttää, että on joustava ja pyrkii toimimaan välittäjänä, jotta ratkaisu löytyy. Täällä tuli esille kysymys paketista. Tästä komissio on avoin eri vaihtoehtojen suuntaan, mutta tässä pitää odottaa edistystä, jota turvina päivinä saadaan aikaan linja-autoehdotukset, jota nyt käsittelemme, olemme sitä mieltä, että jatkossa sitten voidaan tutkia plusseja ja miinuksia, jotka liittyvät siihen, että jos mahdollinen blokkitilanne ottaisi panttivangiksi myös meriliikenneehdotuksen ja sitten kun saadaan aikaan linja-autosopimus, niin ehkä tätä kautta voidaan edistää näitä kahta muuta ehdotusta. Kaksi tiedonantoa. Ensinnä vastasin herra Kramerille. Torstaihin mennessä pitäisi tulla julkaistuksi tietoa, jota meillä on jo täytäntöönpanosta rautatieliikenneasetuksesta. Sitten vastaisin ehkä herran Rikeen ehdotukseen. Olen sitä mieltä, että komissiokin haluaisi voida osoittaa sen, että EUlle kansalaisten oikeudet ovat, anteeksi, matkustajan oikeudet ovat tärkeitä ja pitäisi tiedottaa heitä heidän oikeuksistaan. E, ensi vuonna suunnittelemme suurta tiedotuskampanjaa, joka kattaa kaikki liikennemuodot. Ja aiheena on juuri matkustajien oikeudet. Lopetankin tähän. Kiitoksia puheenjohtaja. Okay, colleagues, I think... Uh, Hyvät kollegat, nyt ennen kaikkea... Ai niin, herra Kansi on saa vielä puheenvuoron kohta, mutta meidän pitää varmaankin nyt tässä yhtyä Rovajan ja Senterin ja sopia se siitä, että niin Rova Hauptman, voisitteko sulkea mikrofoninne? Kiitoksia. Näin teidän hienon kuvan tässä aivan edessäni. No niin, haluaisin antaa esitteli, esittelijöille ja varjoesittelijöille neuvottelumandaatin, jos teille tämä sopii he voivat nyt jatkaa tätä työtä. Tältä pohjalta edelleen haluaisin pitää nämä kaksi asiaa nyt paketissa ja huomauttaisin, että jos yhteinen kanta syntyy molemmista, silloin ne pitäisi käsitellä yhdessä eikä erikseen. Ja kuulin, mitä komissio sanoi, mitä tämä linja-autokysymyksen pattilan saattaisi johtaa myös siihen, että meriliikenne pysyy ei etene mihinkään, mutta pidämme nämä pakettina ja sanoisimme neuvostolle tässä vaiheessa vieläkin näen nämä asiat pakettina ja tältä pohjalta esittelijämme ja varjoesittelijämme toistaiseksi voivat edetä tältä pohjalta, jos teille tällainen sopii. Sitten herra Kansion voi vielä sitä loppukommenttia. Olkaa hyvä. Grazie Presidente di questo chiarimento. Kiitoksia puheenjohtaja myös tästä selvennyksestä. Minusta tämä on varsin hyödyllinen. Minusta tämä on aivan oikea asiain tilan kuvaus. Tietenkin meillä, oli, meillä on nyt avattu katu busseille, mutta emme kuitenkaan liiku bussien kanssa yksin, vaan meidän pitäisi tämä yhdistää muihin asetuksiin. Tämä päivänä keskustelu oli hyvä ja hyödyllinen ja tärkeä minun kannaltani. Halusin vielä sanoa, että ei ole kyse siitä, että me tässä yrittäisimme saada äh, liikaa rasitusta jonkun päälle, vaan oikeastaan äh, on kyse siitä, että saataisiin vastuukysymykset selville niin, että hyvin, koska hyvin usein on niin, että näitä, tota, nämä asiat otetaan liian heppoisesti. Meidän täytyy olla tarkkana tässä, että me tiedämme, kuka vastaa mistäkin silloin, kun näillä markkinoilla toimitaan. Ja koko maailmassa pätee se, että se, joka on vahingon aiheuttaa, se korvaa. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki oikeudet on taattu tai voidaan taata ennen kaikkea niiden oikeudet, joiden, äh, äh, jotka ovat liikuntarajoitteisia. Emme voi keskittyä vain äh, bussien teknisiin hienouksiin vai, tai sitten kaupunkien ominaisuuksiin, vaan meidän täytyy tehdä parhaamme sen eteen, että tietyt oikeudet, erityisesti tässä mainittujen kohderyhmien oikeudet suojataan ja että tätä voidaan pikkuhiljaa ajamittaan kehittää kaupungin sisäisessä liikenteessä. Tietyt asetukset puhuvat syrjimättömyydestä. Meillä on myös säädöksiä vastuukysymyksistä ja erityisesti vammaisten pääsystä näihin liikennemuotoihin. Tässä on oikeastaan säädösten tavallaan vähemmäistaso ja tämä täytyy ottaa tietenkin huomioon. Kyllä meidän täytyy muistaa tehdä ero näihin eri ryhmiin. Meidän täytyy myös muistaa alueelli, meidän täytyy laajentaa alueellisen liikenteen määritelmää, koska kaupunkiliikenne on selkeä ja kansainvälinen liikenne on selvä, mutta alueellinen liikenne, liikenne täytyy paremmin määritellä ja selventää tässä hengessä ja ottaen huomioon sen, että, että tämä sai täysistunnossa yli 500 ääntä taakseen artiklassa 2 ja että että voidaan tukeutua myös kaupunkiliikenteen ja kaupunkien välisen liikenteen äh, säädöksiin, niin voidaan sanoa, että tässä on kyse julkisesta palveluksesta, julkisesta palvelusta, ja, ja sen täytyy olla taattu. Jos minä maksan vain 205 puntaa, niin täytyy tietenkin yrittää välttää sitä, että, että tässä syntyy ongelmia matkustajille. <clears throat> very... Herra kansio, tämä oli erittäin hyvä kommentti esittää ja muistuttaa siitä, mistä äänestimme, koska joskushan faktoja unohtuu matkalla jäsenval... Kiitoksia tästä. Sovimme, että esittelijät siis jatkavat neuvottelumandaatilla. Samoin varjoesittelijät ja sovimme siitä, että toistaiseksi pidämme nämä kaksi asiaa pakettina. Kiitoksia. Seuraava kohta on liikenneverkkohankkeet. Hankkeet. Herra Vakei on täällä paikalla. Siellähän onkin. Olkaa hyvä. Meillä on tähän alle tunti, koska haluan aloittaa kello 17.40 koordinaattorin kokouksen. Haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, vähemmässäkin ajassa tämä voidaan hoitaa, jos ihmeitä syntyy, mutta olkaa hyvä. Ja jos te poistatte pyytäisin poistamaan sitä hiljaa ja kokoonnutte sitten juttelemaan tuonne salin ulkopuolelle, herra Vake. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I will try to contribute to the miracle. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti. Toivottavasti en puhu juuri yli 10 minuuttia. Puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, kiitoksia kutsusta esittelen komission puolesta liikenneverkkohanke vuosi raportit. Meillä on kaksi julkaisua esitettä, jotka kertovat tästä valintamenettelystä. Ja siinä kerrotaan, mitkä hankkeet ovat saaneet rahoitusta – ja siinä kertaa myös, mitkä hankkeet jäivät ilman rahoitusta. Meillä on uusi TEN-T-hanke vuodelta 2007. Ja sovimme, että e, esittelemme asiat e, tässä valiokunnassa ennen kuin loput päätökset tehdään. E, tämän jälkeen me käymme sitten neuvoston puoleen komiteassa ja siellä sitten toivottavasti saamme vakuutettua jäsenvaltiot antamaan tukesi tälle. Vuonna 2009 yhdestä asiasta on jo tehty rahoituspäätös, nimittäin taloudellisesta elvytyssuunnitelmasta. Siihen liittyy varsin suuria infrastruktuurihankkeita. Tämän esiteltiin heinäkuussa parlamentille – ja nämä päätökset on tehty ja rahoitus on saatavilla. Eli e, hankkeita on käynnissä eri puolilla EUta, jotta talouskriisistä selvittäisiin. Nyt käsittelyssä ovat kaksi pienempää hanketta. Kysymyksessä on noin 80 miljoonan vuosittainen toimintaohjelma. Ja sitten meillä on osa monivuotisesta toimintaohjelmasta. Siihen liittyy älykkäät liikennejärjestelmät, moottoritiet ja rauteiden hallinnointijärjestelmät. Valintaprosessi on tänä vuonna ollut erityisen hankala. Meillä oli 80 miljoonaa käyttävissä. Komitologiamenettelyssä mm, ja teidän päätöksen mukaisesti. Meillä oli 96 eh, eh, ehdotusta ja 359 miljoonaa euroa oli kaiken kaikkiaan pyydetty rahoitus. Meillä oli kaksivaiheinen arviointiprosessi. Ensinnäkin oli ulkoinen arviointi, jonka suorittivat riippumattomat asiantuntijat. Näin tutkittiin kunkin hankkeen eh, ja kriteerien vastaavuutta. Ja tällä päästiin sitten 59 hankkeeseen. Mutta tämäkin vastasi vielä 246 äh, miljoonaa euroa. Eli äh, vieläkin aivan liikaa. Sitten komissio suoritti toisen vaiheen ja tässä mukana oli TNT-toimenpanovirasto. Ja näin päästiin 32 eh, hankkeeseen. Eli teillä on eh, luettelo näistä ja sitten eh, näkyy kuinka paljon rahoitusta on pyydetty. Ja tässä on myös lyhyet perustelut sille, miksi näin on valittu. Joka tapauksessa siis kaikki hankkeet ovat käyneet sekä ulkoisen arvioinnin että sitten vielä komission oman arvioinnin läpi. Tässä on kyseessä ovat TREN ja ENVI-pääosaston arviot. Muut hankkeet karsiutuvat sitten joko ulkoisessa arvioinnissa tai sitten komission omassa arvioinnissa eri syistä. Pyrimme pitämään mahdollisimman tiukasti kiinni poliisi, politiikan painopisteistä ja kriteereistä. Ja osa hankkeista ei vastannut täysin myöskään eh, EUn lainsäädäntöä, erityisesti ympäristölainsäädäntöä. Ja lisäksi meidän täytyy tehdä myös eh, muutamia päätöksiä budjettisyistä. Eli budjetti oli varsin pieni verrattuna tarpeisiin. Tässä on myös e, e, erilaista tilastotietoa siitä, millaisia hankkeita tuetaan. Meillä on myös selvityksiä tästä. 72 prosenttia menee itse asiassa tutkimukseen. Eli tässä on ja myös yhteys sitten elvytyssuunnitelman Ja tässä todellakin näkyy Eh, yhteys eh, siitä, siihen, eh, että todellakin nämä parhaimmat hankkeet ovat saaneet tukea. Kysymys on myös siitä, kuinka hankkeet jatkuvat. Haluaisin kiinnittää huomion, huomionne myös liikennehankkeisiin eri liikennemuotoihin. Eli tässä on paljon eh, maantie- ja eh, rautatieliikennettä, mikä vastaa myöskin eh, harjoittua politiikkaa. Meillä on ollut myös lentoasemahankkeita, joista vain yksi on saanut tukea. Eli tässä osuus on laskenut kolmesta 16 prosenttiin vesiliikenne- ja moottoritiet. Siellä on ollut seitsemän hanketta, joista viisi on saanut tukea. Myös eri liikennemuotoja hankkeita on hyväksytty. Rautatiehankkeista 11 on saanut tukea. Ja tässä kuitenkin on yli 30 prosenttia noussut rautatiehankkeiden budjetti. ja eh, maantiekuljetuksissakin on eh, useita hyväksyttyjä hankkeita. Tässä lyhyesti eh, vuosiohjelman pääpuitteista. En nyt puhu tästä aivan yksityiskohtaisesti, sillä voitte lukea näistä yksityiskohtaisesti luettelosta. Mutta voin kyllä kuunnella huomioita. Sitten voisin siirtyä monivuotisen ohjelmaan, Se on siis toinen käsiteltävistä toimista. E, siellä on ETMS ja e, muita eri hankkeita. Tässä on äh, suorastaan 100 äh, miljoonan äh, euron, euron hankkeista. Tässä puhutaan myös merimoottoriteistä. Ja tässäkin on kuunneltu ulkoisten arvioiden mielipidettä Eh, jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa eh, toimineet säädösten mukaisesti, kriteerien mukaisesti. Ja on eh, yksikin hanke on aivan liian kallis, joten vain yksi hanke jäi loppujen lopuksi jäljelle. Komissio valmistelee ensi vuodeksi näiden vesimoottoriteiden hanketta ja pyrimme silloin pääsemään tyydyttävään tulokseen. Eli yritämme kohdentaa tarjossa eh, pyynnön paremmin niin, että saataisiin kunnon hankkeita jäsenvaltiosta. ITSstä meillä oli useita hankkeita. Yksi eh, yhtä ehdotettiin rahoittavaksi. Ja itse asiassa on jatkoa eh, vanhalle hankkeelle. Ja nyt kyseessä on siis toinen vaihe. Ja tälle todennäköisesti voitaisiin saada 100 miljoonaa. Kysymys on niin sanottu Easy Way-hankkeesta. Eli tässä olisi todellakin 100 miljoonan euron summasta tässä hankkeelle Euroopassa. ja 2007 on pyydetty hankkeita. Ja tähänkin on saatu vastauksia. Tässäkin pyydettiin paljon enemmän. Meillä oli 40 miljoonaa euroa käyttävissä. Päätettiin lopulta 26 hankkeeseen. No, jatkossa tämän esityksen jälkeen, kun on saaneet kommenttinne. Joulukuussa sitten menemme komiteaan ja toivomme, että neuvosto antaa meille tukea. Ja tässä tulee sitten neuvottelut myös parlamentin kanssa. Ja toivottavasti rahoituspäätökset voidaan tehdä tammikuussa. Jotta TNT toimeenpanon virasto voi sitten ryhtyä toimiin. Puheenjohtaja, vielä yksi minuutti. Haluaisin kertoa myös työohjelmista vuodelle 2010. Taloudellisen tuen komitealle tämä on esitetty viime viikolla. Olemme esittäneet kaksi työohjelmaa ensi vuodelle – Yksi olisi monivuotinen. Tässä kysymys olisi et, et, telematiikasta äh, moottoriteinen. Ja tässä toimittaisin huhtikuussa. Ja sitten meillä on vielä äh, ilmatilahanke. Ja tässä on ehdotettu 20 miljoonaa monivuotisen ohjelmaan. Tästä siis äh, on tehty päätös viime viikolla. Sitten meillä olisi vielä yksivuotinen ohjelma. Se kattaisi kaksi erillistä rahoitusvälineettä, lainatakuu välineen Euroopan investointipankilta. Tämä liittyy vuoden 2007 asetukseen Tässä projekteja on tulossa varsin tavalla. Ja meillä on tähän myös rahoitusta varattuna. Ja sitten uutena asiana en mm, tee budjetista annettaisiin noin 80 miljoonaa Margarit rahastolle, joka liittyy elvytyssuunnitelmaan. Tämä on EIPn ehdotus ja tähän liittyy myös kansallisia rahoittajia eri puolilta Euroopan unionia. Eli tämä niin sanottu Margarit-rahasto on kyseessä. Ja komissio toisi noin 80 miljoonaa, joka liittyisi rahoitusasetukseen Eli tässä olisi yhden prosentin osuudesta kysymys. Kaiken kaikkiaan rahoitus on 8 miljardia. Eli tästä annetaan rahoitusta monille tentehankkeille. hankkeille Jos ajatteltaisiin, että kysymys on noin 20 prosentista kuskin hankkeessa, niin itse asiassa kyseessä on sitten loppujen lopuksi monien miljardien hankkeista. meistä e, Margeriteen rahasto on itse asiassa varsin hyvin e, käytetty e, rahoitusmuoto TNT-hankkeelle. Halusin mainita tämänkin tänään, jotta tässäkin valiokunnassa oltaisiin tietoisia kehityksistä. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Herra Nyt on pitkä lista puhuja, eikä hän hämmästytäkään kun ajattelee, kuinka paljon tässä kerroitte ja luettelitte, täytyy sanoa, että mitä tulee vuosiohjelmaan Manchesterissa on myös tällainen rautatiehanke, ja to, mielestäni tämä on nyt aika kivinen tie, jos voidaan näin sanoa, mutta joka tapauksessa katsotaan, mitä jäsenillä on sanottavanaan. Herra Grosch. Ja, danke, Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti nyt, koska meillä on aikaa puoli kuuteen. Kiitän komissiota tästä informaatiosta lyhyesti sanottuna. Tämä projekti oli pitkälti sitä, mitä me olimme kuvitelleetkin, erityisesti painopisteiden osalta. Tehän epäsuoraan tässä valinnassa, projektien valinnassa jo eh, teitte sen että 45 prosenttia oli maantielle ja 35 prosenttia tuli muualle. Sitten, niin kuin sanottu, tästä saatiin nämä osuudet. Ja sitten koko keskustelu, kiinnostavaa siinä on se, että ne jäsenvaltiot, jotka yleensä tällä sektorilla – ovat vähentäneet huomattavasti rahavaroja, sitten kuitenkin ovat esittäneet runsaasti hakemuksia. Hämmästyttävää onkin, että näitä hakemuksia ei otettu huomioon. Olisi hyvä, että jos jokaisessa epäämisessä muistettaisiin se, mitä parlamentti on tällä sektorilla toivonut rahaa, ja ehkäpä sitten tästä syystä, syystä saataisiin enemmän projekteja, jotka ovat kuitenkin kovin kiinnostavia, kiinnostavia tässä Äh, eräitä projekteja ei ole otettu huomioon, joskin ne ovat olleet minun mielestäni niin, äh, kiinnostavia. Äh, Elvytyssuunnittelusta totesin, että haluaisin lisätä tähän pahoitella yhtä asiaa tässä. Muistelen sitä aikaa, kun eräs komission puheenjohtaja, eräs Jacques Delors, erässä valkoisessa kirjassa uusista, puhui suurista töistä ja sanoi, että tämä veisi Eurooppaa eteenpäin ja että tämäkin olisi talouden, taloudellisen kehityksen ja Euroopan yhteenkasvamisen kannalta hyvin tärkeä tekijä, mutta kun nyt totean, että koko elvytyssuunnitelmassa liikennesektorille ei saa senttiäkään enempää, vaan että pikemminkin otetaan varoja muutenkin tänne kaavailtuja rahoja muualle, niin on kyllä korkea aika, että komission sisällä – kasvaa tietoisuus siitä, että liikenne ja kuljetus ja liikkuminen ylipäätään, niin tietyt tähän liittyvät projektit hyvinkin voivat edesauttaa kehitystä Euroopan tasolla, EU-tasolla, joka ovat, onkaan luonnetaan positiivisesti, ja sitten taas toisaalta sataprosenttisesti istuvat myös sataprosenttisesti elvytysohjelmaan ilman, että semminkin kun varat ovat olemassa tätä varten, joita nyt on leikattu. Ja sitten viimeinen kommentti ylipäätään. Se koskee näitä selvityksiä, jotka esititte, olivat kiinnostavia. Kysymys, joka minulla on, no kaiketi 75 prosenttia selvityksistä, 72 äh, prosenttia selvityksistä tutkimusta rahoitetaan, kun katsotaan niitä hakemuksia. No mitä tapahtuu näille varoille, jotka oli käytössä jo aikaisemminkin näitä selvityksiä ja tutkimuksia varten, joita, jossa kuitenkaan ei mitään tapahtunut, jossa yksinkertaisesti EU-varoja on käytetty projekteihin ja joista ei ole mitään, mitään palautetta tai päätöstä ei ole tullut. Kiitos. Much as we'd have billions to pay with if we could find that money. Niin, jos nämäkin varat voitaisiin löytää jostakin sitten, herra Alcadray. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin hiukan toistaa, mitä Matsio tässä juuri sanoi. Minustakin näyttää siltä, jos tarkastelen hankkeita, joita on valittu, että tämä on hyvä valikoima, kyllä, mitä tulee moraalisiin muutoksiin liikenteessä on hyvä, että rautateitä on suosittu, enemmän varoja myönnetään rautatieliikenteelle, se on hyvä, se on välttämätöntä, haluamme näin toimia. ILTMS on saanut myös lisätukea, tärkeä projekti pitkällä aikavälillä pitää lisätä kilpailukykyä rautatieliikenteessä jatkossa, mutta hiukan huolettaa, niin kuin Matiotakin, mitä seuraavaksi tapahtuu. Me päätimme osana elpymissuunnitelmaa, että investoisimme vähän varhaisessa vaiheessa, jotta voitaisiin voitaisiin varat käyttöön aikaisemmin kun oli suunniteltu. Tämä on siis hyvä asia, mutta suunnitelma oli se, että vuos, monivuotisen budjetin lopussa pitäisi tarkastella, mitä varoja on jäljellä, ja ehkä ei ole enää mitään jäljellä jaettavaksi muihin hankkeisiin hankkeisiin, sitten kun monivuotinen budjetti on lopussa. Mielestäni pitäisi tarkastella, miten voimme korvata tämän ja minkälaisia lisärahoitusmahdollisuuksia on Euroopan laajuisille verkostoille. Tietenkin on tärkeää liittää yhteen eri liikennemuodot, mutta tämän rinnalla pitää luoda työllisyyttä. Tämä vaikuttaa myös kasvuun tulevaisuudessa. Nämä ovat kaikki erittäin ajankohtaisia eurooppalaisia kysymyksiä ja meidän pitää tukea tällaisia hankkeita ja tämän lisäksi tämä Margarit-rahasto, johon on viitattu. En nyt tunne tätä kovinkaan hyvin uusi asia minulle ja kysymykseni kuuluukin, missä määrin voisi tämä rahasto korvata? Siis niin kuin tässä sanoitte, budjetin loppuvaiheessa ei ole enää varoja ten t hankkeille voisimmeko nämä korvamerkitä jotenkin ja antaa suuren osan tästä liikenneprojekteille, jotta varmistaisimme, että tarpeeksi sijoitetaan sitten liikenteeseen Euroopassa? Thanks. Kiitoksia. Sitten ALDE-ryhmä, Rova Lichtenbürger, haluatteko kommentoida, olkaa hyvä. Niin. Sen jälkeen sitä Rova Maissa. Um, ähm, ja herzlichen... Niin, kiitoksia tästä selvityksestä. Tässä on tietenkin kiinnostavia asioita ja kun katsoo konkreettisessa esimerkin valossa, mihin tämä raha lopulta päätyy. Tästä muutama asia. Mehän puhumme jatkuvasti kuuluisista merien valtateistä, ja nyt oikeastaan siitä aika vähän nähtävää, nähtävissä. Minusta on kyllä selvää, että on kysymys pitkälti byrokratiasta ja kansallisista omista eduista, ja näillä on yhdessäkään jäsenvaltiossa tämä ei ole ollut mikään pidetty asia, tämä asia, tämä teema. Nyt kyllä minä kernaasti haluaisin, että me otamme aikaa sen analysoimiselle, että miksi me olemme vuositolkulla puhuneet tästä upeasta projektista, joka on hyvä projekti, ja todellisuudessa kuitenkaan mitään, juuri mitään ei tapahtunut. Tapahdu. Se on kuitenkin ihan kelvollinen projekti. Tämä on minulle sellainen kysymys, suuri kysymysmerkki. Meidän pitäisi oikeastaan alo- ei, ei pidä aloittaa ilmakuplilla, meidän pitäisi liittyä todellisuuteen. Toinen kohta. Minulla on sellainen mielikuva, että on tällaisia pöytälaatikkoprojekteja tietyissä jäsenvaltioissa, jotka sitten samaan tyyliin kuin rukouksen aamen tulee sitten ihan milloin vaan. Se tulee tuon tuostakin esille. Voida, eikö voitaisi jollakin, jossakin vaiheessa ottaa sellaista käytäntöä, että ok, että tämä projekti on jo kolmesta, neljä, viiteen kertaan palautettu komissiosta. Me emme sitä enää hyväksy, emme edes käsittele näitä virta jälleen ties kuinka monetta kertaa tätä samaa esitystä. Tietenkin toive, toivoa on, että jos raha on jäljellä, että sitten ruvetaan rahoittamaan ihan typeryyksiä. Siksi jälleen sama hakemus jätetään käsiteltäväksi. Joskus on kyse takana myös kansallisista erityisintresseistä, että sitten puhutaan siitä, että aha, unioni taas torjuu ja unioni on syy, jos jokin projekti ei enää istu tähän pakettiin, mutta olisin kertaasti kuullut tästä hieman lisää. Toinen asia on se, että mitä mikä minusta on erittäin tärkeää. Meillähän oli äh, mietintö TEN-verkoista, jonka minäkin tein, ja siitä on tehty päätös täysistunnossa niin, että pitäisi saada selvitys siitä, että minkä tyyppisiä alueellisia varoja esimerkiksi näihin projekteihin käytetään, jotka koskevat myös meitä, jotta saataisiin kokonaiskuva tilanteesta, jos Vaikkakin nyt eräät projektit ovat nyt tulleet hylätyiksi, niin ne sitten jossain vaiheessa ilmenevät siis alueellisissa rahastoissa rahoituskohteina. Minusta tuntuu siltä, että tässä vähän harrastetaan tällaista äh, näyteikkuna, äh, tällaisia näyteikkunaostoksia, ja että ellei sitten hyväksytä yhtään, niin sitten se hoidetaan toisella. Tämä tuntuu aika älyttömältä. Tämä johtaisi siihen, että tällaiset, äh, tällaiset tukiammattilaiset hyötyvät, eikä, eivätkä niinkään hyvät projektit. Sitten muutama kysymys yksittäisistä jutuista. On olemassa projekti, jota Englannin vesiväylillä Tämä projektioperaattorin jatkuvasti olet äh, sanonut, että se toimii ilman eurooppalaisia varoja. Mikä on tilanne? Siinä sanotaan, että me olemme niin hyviä, että me hoidamme tämän ilman eurooppalaisia rahoja, me, kun taas muut tarvitsevat eurooppalaista rahaa. Minulle ei ole täysin että mikä on se todellisuus. Ja tämä olisi kuitenkin kovin kiinnostava näissä tapauksissa sitten. Ja sitten oikeastaan, että monia äh, antia tunneleita tuetaan, niitähän on valtava määrä. Jos niitä jatkuvasti tuetaan, niin se merkitsee sitä, että me emme saa enää mitään kasaan pois näistä maantietunneleista. Ja haluan tietää, miksi näitä päätöksiä tällä tavalla tehdään. Ja Margarit, rahastosta olisin halunnut myös selvityksen, mikä tämän tavoite ylipäätään on ja mikä sen tarkoitus on, vaikka hoidetaan sillä jotain keinottelukauppoja. Tämäkin kiinnostaisi. Siis Maisna. Ja Maisner. No voin jatkaa tästä Margarit-säätiöstä rahastossa myöhemmin. Minä ajattelin, että se liittyy jotenkin ää, tuohon Tanskaan, koska siinä Margarita on taas sitä, oli, on tanskalainen turistikoiri, mutta se voidaan jossain vaiheessa ää, selvittää. Selvää on, paljon on sanottu. Totta kai liikennepolitiikkoina toivoisi, että enemmän rahaa olisi käytettävissä. Erityisesti niin kun tiedämme, että koko sisämarkkinat on riippuvainen pitkälti ää, liikenteestä ja silloin nämä käytävät, niiden täydentäminen ja viimeistely on erityisen tärkeää. Eikö se ole niin, että tämä on järkevää? Myös tämä liikennemuotojen yhteentoimivuus on hyvin tärkeää. Me puhumme aina siitä, me haluamme liikennemuotojen yhteentoimivuutta. Me haluamme nähdä, että millä tavalla liikenteessä saadaan kestävän kehityksen mukaista. Ja sitten myös nämä Vertin moottoritiet ja millä tavalla tähän voitaisiin, tätä alaa voitaisiin kehittää Totta kai on aina vaikeaa tehdä oikeat valinnat, mutta kyllä tämä kaikki on tehty pitkälti järkevästi. Mutta oikeastaan palaisin vielä Rova Lichtenbergin e- esitykseen, että on tällaisia esityksiä, jotka tuon tuostakin ilmestyvät uudelleen käsittelyyn, jotka ovat kuitenkin kansallisten intressien vähän määräämiä. En ole täällä niin pitkään, että en pysty arvioimaan, että mistä maista minkälaisia ehdotuksia tehdään. Minusta yleisestihän voi olla niin, että, että Voisin kuvitella, että, että tietyt ehdotukset eivät ole vielä ajankohtaisia ja kiireisiä, mutta siitä olematta järkeviä. Jossain vaiheessa niiden pitäisi päästä käsittelyyn tiedän tämän muilta sektoreilta aikaisemmista äh, parlamentaarisesta urasta niin Alasaksista, että silloin oli sellaisia projekteja, jotka eivät olleet ajankohtaisia, mutta olivat silti siksi Täytyy tehdä ero, että onko tämä ihan hullu ehdotus, joka vaan perustuu kansallisiin etuihin, et, vai onko se jotain sellaista, että mitä meidän pitäisi tukea eurooppalaisena. Tämä pitäisi olla kriteeri, että hyödyttääkö se ylipäätään ja kaiken kaikkiaan Euroopan liikennepolitiikan laajentamista ja laajentumista Muilta osin on paljon tullut sanottua ja vettä on virrannut, ja tähän voin päättää meidän ryhmämme puheenvuoron. Thank you, Mr. Kansion. Kiitoksia, herra Kansion. Grazie, grazie Presidente. Brevemente, eh, al di là del fatto che... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti sen eh, tosiseikan lisäksi, että me puhumme täällä TEN-verkkojen käsittelystä seuraava, tällä ja seuraavalla vaalikaudella tuntuu ihan asia, tuntuu adekvaatilta asioilta lähtien Margarita-rahastosta. Äh, Olen oikeastaan vakuuttunut yhdestä asiasta, nimittäin tästä rahoitusmetodologiasta. Olen vakuuttunut siitä, että me että ei mitenkään pitää kaataa läjäpäin sitä rahaa kaikkien projektien päälle, vaan meidän pitäisi keskittyä muutamaan toimeen. Margarita, se on, sitä ei tässä rakennetaankin, ja se on varmasti hyvin hyödyllinen. Ja olisi hyvä, jos meidän resurssimme resursseja me voitaisiin käyttää laajemmin tämän tyyppiseen projektiin. Ei ole kysymys pelkästään siitä, että ollaan aktiivisesti mukana erilaisissa projekteissa, täytyy sen lisäksi tietenkin myös valvoa, että menettelyt loppuun asti viedään adekvaatilla tavalla niin, että nähdään myös koko maailman valo. Ja tämä rahastojärjestelmä olisi varmasti oikea toimi, jotta voitaisiin saada jotain todellista aikaan tällaisella ohjelmoinnilla. Koska tässähän meillä on ohjelmointi, jossa on tietyt painopisteet, ja sen jälkeen voit sitten keskittyä täytäntöönpanoon, mutta tästä täytyy, tässä täytyy tehdä ero. Nimittäin meillä on projekteja, jotka ovat ohjelmointivaiheessa ja sellaisia projekteja, jotka ovat jo toteutusvaiheessa. Ja tämähän on aivan erinomainen järjestelmä, kun ajatellaan projektien täytäntöönpanoa. Ja sitten, eh, sitten me voimme sitten eh, keskittyä myös sellaisiin projekteihin, joissa julkinen ja yksityinen sektori mukana. Voinkin kysyä, että että, että seuraavissa kokouksissa voitaisiin puhua tästä uudesta ohjelmatoiminnasta ja voisimme myös pyytää komissiota toimimaan niin, että tätä välinettä käytettäisiin paljon voimakkaammin ja että voitaisiin myös yrittää saada nämä projektit hoidettua tähän tyyliin. Minusta voidaan hyvinkin Margaritan kohdalla ottaa mukaan italialaiset säästökassat – on myös Greenfield-projekti. En tiedä, on, tämä saattaa olla samantyyppinen tai sitten joku toisenlainen, mutta minusta olisi hyvä, jos kaikki valtiot olisivat, voisivat olla mukana varoilla, mutta ei pelkästään julkisilla varoilla, vaan myös yksityisillä varoilla. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että on tähän vaikeaan tehtävään ryhtynyt ja nyt on päästykin hyvään lopputulokseen, koska on pystytty keskittymään prioriteettikysymyksiin. Joka tapauksessa pyytäisin, koska tunnen varsinkin herra Pakeen kyvyt, pyytäisin, että koska on näitä konkreettisia haasteita, montakin, jotka vaikuttavat Euroopan verkkoihin, uusi, uusi rahoituskehitys, ta, verkostojen tarkistus ja eurooppalaisen liikenteen tulevaisuus, pyytäisin, jos jossakin vaiheessa olisi mahdollista esitellä näitä monivuotisia ohjelmia ja muita hankkeita, tutkimuksia, rahoitusta tai tutkimuksia, joita rahoitetaan eurooppalaisin varoin yhdessä. Siis onko tässä nyt joku suunta, mitä tulee näihin verkostoihin? siis pitäisi yhteisrahoittaa hankkeita. On tässä täysin samaa mieltä, että jäsenvaltiot ensin rahoittavat, sen pyytävät lisärahoitusta. Onko tällainen joku punainen linja, viiva, jonka mukaisesti tehdään työtä? Sitten pyytäisi tehdä Pake hiukan enemmän selvittäisi, koska rahaa on vähän tutkimuksiin, Kuitenkin niistä on hyötyä, kun pyritään rajoittamaan riskejä ennen kuin ryhdytään suuriin hankkeisiin. Muistan tämän asetuksen näistä verkostoista. Silloin meillä oli joitakin ongelmia tutkimusten määrittelyssä kiinnostaisi kovasti, että komissio hiukan tätä työstäisi ja kertoisi, mitä hyötyä tehoa näistä tutkimusta on riskien, riskien rajoittamisessa. Sitten Margaret-rahastosta olen täysin samaa mieltä. On aikamoinen onnistus, että, tämä, että hän saati, tämä, tässä onnistuttiin ja pyytäisinkin puheenjohtaja Simpsonilta, jos jossakin vaiheessa tässä valiokunnassa – niin jos ottaa kyllä pois, ehkä tästä on on käsitelty, että saisimme tällaisen esittelyn tästä rahastosta ja puhuttaisiin, miten se voi vaikuttaa kestävään liikenteeseen ottaen huomioon turvallisuustekijät, yleensä liikenne ja niin edelleen. Haluaisin tietää enemmän tästä Margarita-rahastosta. Etsin tietoja, mutta en ole onnistunut, joten olisin kiitollinen, jos tällaista tarjottaisiin. Ja lopuksi haluaisin kysyä teiltä Easyway-hankkeesta, jonka komissio on esitellyt. Minua huolestuttaa tämä ajoitus. Nyt hyväksytään rahoitus. Se on varsin ongelmallinen, mutta meillä sanotaan, että tässä tarvitaan en, täytyy ennalta arvioida ensimmäinen vaihe halusin hiukan täsmennystä aikataulusta. Kiitoksia. Thanks, Mr. Liberatski. Liberatski. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan aluksi sanoisin, että on erittäin hyvä, että meillä on kolme painopistealuetta. Painopisteitä on tähän asti ollut hieman turhankin paljon – Sivulla kuusi kerrotaan näistä painopistealueista ja summista. Eli tässä on kysymys on noin 350 miljoonasta eurosta. Mutta tässä on 13,5 miljoonan ero summissa. Onko ne vielä jaettavissa siis? Onko ollut puutetta kriteerit täyttävistä hankkeista? Meidän tulisi yhdessä lähteä siitä, että kun katsomme, mitkä maat ovat esittäneet mitä, esimerkiksi Italiasta ja Espanjasta on tullut 12 hanketta. Mutta sitten Puolasta on vain kolme. Paikka, väestö ja pinta ovat suunnilleen samat. Eli kyllä tässä soveltamisessa on hieman eroa joten haluaisin kuulla, kuinka komissio arvioi jäsenvaltioiden toimintaa. Esimerkiksi eh, Italiasta on 69 eh, miljoonaa euroa, kun taas Puolassa on eh, huomattavasti vähemmän ehdotettu hankkeita ja hyväksytty niitä. Eli jäsenvaltiot esittävät hankkeita ja sitten asiantuntijat, ulkoiset asiantuntijat arvioivat niitä. Ja sitten komissio katsoi, mitä ulkoista asiantuntijat ovat sanoneet, ja sitten komissio vain pistää nämä asiat kansien väliin. Mutta onko tämä riittävä rooli komissiolle? Haluaisin tietää tämänkin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să um, atrag atenția asupra câtorva... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puuttuisin ensin tärkeän elementtiin. <clears throat> Yhtäältä me toteamme, että nämä varat ovat vuoden 2009 vuosiohjelman ja monivuotisen ohjelman mukaan jaettu. Siinä on 50 miljoonaa euroa jaettuna kahdeksalle vuodelle. Siinä on aika paljon enemmän varoja. Ja osa näistä varoista on otettu takaamaan luottoja. 5,7 miljoonaa euroa haettiin vuonna 2008. Tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että 2010-2013 vain enää miljardi euroja jäljelle TEN-projekteja varten. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 240 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt kun ajatellaan infrastruktuurien rahoitushankkeita, niin se ei ole oikeastaan mitään. Siksi komission suuntaan kysymys, mitä nyt tapahtuu liikennesektorilla tämän budjetin suhteen. Oikeastaan voisin suositella puheenjohtajalle seuraavaa. Olisi ehkä kiinnostavaa, että tämä valiokunta, liikenne- ja matkailuvaliokunta, ensi vuonna ensimmäisellä vuosipuoliskolla ehkäpä voisi järjestää keskustelun kansallisten parlamenttien kanssa, jotta yhteisesti voisimme puhua siitä, miten varojen käyttöä voidaan finalisoida rakennerahastosta. Se on ainoa mahdollisuus, jolla jäsenvaltiot voisivat olla mukana vaikuttamassa siihen, miten operatiiviset, operatiiviset ohjelmat saadaan äh, käytännössä täytäntöön pantua ja ehkä sillä tavalla saataisiin enemmän rahaa liikenteen infrastruktuuriprojekteihin. Ja sitten valintaprosessi. Haluan pyytää komissiolta seuraavaa. Ehkäpä olisi hyvä, jos, jos voitaisiin kuunnella myös jäsenmaita tässä. Tässä on kyse eteenteen kotisivuista. Olisi hyvä, jos siellä mainittaisiin myös ne projektit, jotka on valittu. Ja tässä viittaan hakemusten sisältöön, koska olen vakuuttunut siitä, että myös muut maat jotka ehkä eivät ole aikaisemmin onnistuneet siinä, että niiden projektit valittaisiin, että nämä valtiot sitten saisivat kuvan siitä, minkälaisia projekteja sitten aikaisempina vuosina on valittu ja minkälaisia, minkälainen on ollut investointien laajuus ja niin poispäin. Ja vielä palaisin kahteen päätökseen monivuotisista ohjelmista ja vuosiohjelmista. Otan esille Romanian esimerkin. Olen todennut, että Romania on vuoden 2009 vuosiohjelmaan ei ole esittänyt yhtään hakemusta, mutta monivuotisiin ohjelmaan Provani on esittänyt hakemuksen, hakemuksia muun muassa yhden projektin, joka liittyy äh, äh, merten äh, moottoriteihin. Siinä on kyse Mustasta merestä. Ja ehkäpä tämä esitysohjelma tuntuu koomiselta, nimittäin siinä viitataan siihen, että että koska muita projekteja tältä alueelta ei ollut, joka voisi antaa lisäarvoa, niin tämä hakemus kuitenkin hyvä, hylättiin, koska muita projekteja ei ollut. Tämäkin projekti hylättiin. Siksi Mustalla merelle ei äh, saada mitään äh, rahoitusprojekteja. Tämä on minusta virhe, koska Romanian ja Bulgarian kannalta Mustameren, Mustameren alue on hyvin tärkeä alue se on tärkeä alue meille. Siksi olisikin hyvä, jos alusta pitäen voisimme myötä vaikuttaa tähän, ja olisi varsin hyvä, jos alusta pitäen Mustameren alueen projekteja voitaisiin hyväksyä, koska silloin muutkin projektit saattaisivat liittyä tähän. Siitä voitaisiin saada lisäarvoa. Siksi katson, että, että Mustameren alue on äärimmäisen tärkeä, ja tältä kannalta tarkasteltuna minusta tämä päätös tuntuu hieman kummalliselta. Sitten Margarita, Margarita-säätiön, anteeksi rahaston on lopuksi. Margarita-rahasto on, liittyy ilmastokriisin vast- ja siinä oikeastaan ponnistelujen jakamisesta, siinä on kysymys projektien rahoittamisesta ja kasvihuonepäästöjen rajoittamisesta. Siinä on kyse resursseista, joita käytetään ekologiselle alalle, jotta voitaisiin sillä tavalla vähentää vahingollisia päästöjä, jotka liittyvät myös liikennesektoriin. Kiitos. Thank you, Mrs. Tikau. Finally, myself. I have to say I've... I've... Minä itse vielä yritin nyt käydä läpi näitä kahta asiakirjaa nähdäkseni, löytyykö tällaisia hyviä projekteja yhdistyntä kuningaskunnasta, jossa ei ole vain kyse saarten yhdistämistä ja neljä kertaa kävin läpi enkä yhtään tällaista löytänyt. Ja vaikkakin arvostan herra Liber, sitä, että Liberaski eh, löysi kolme, niin se on kuitenkin enemmän kuin yhdistynyt kuningaskunta on saanut aikaan. Siis on hänen maassaan. Ja Rova Tika on myös puhui tästä Mustasta merestä. En tiedä, onko tämä Romanian vika vai ystävän kuningaskunnan vika, mutta ainakin meidän tapauksessamme eh, sovelsimme tätä ja tämä on jo läpimurto, että Iso-Britannia haki tätä, mutta emme onnistuneet. Ja sitten hanke, Manchester eh, rautatiehanke, tämä on suuri ruuh, suurin ruuhka-alue, ruuhkakohta Iso-Britanniassa kahden ten reitin varrella. Saksalais on sanakin tälle päätökselle. On glaubli, uskomatonta. Ja minun on kyllä vaikea ymmärtää logiikkaa näissä päätöksissä. Voin ymmärtää, miksi espanjalaiset ja italaiset ovat sitä mieltä, että tämä on aivan hienoa. Toivottavasti te voitte ymmärtää, miksi minä en pidä teitä mahtavina. Ainakin nämä päätökset eivät ole mitenkään mahtavia minun mielestäni, joten tämä on minun näkökulmani. En ole siis suoraan tyytyväinen päätöksiin, joihin olette päätyneet. Herra Liberatski kysyi, onko teillä sitten vain nämä asiantuntijat, sitten heidän kanssaan sovitaan. No selkeästi näin ei ole, koska asiantuntijat ovat sanoneet, että jotkut näistä 9 01 pitäisi ottaa mukaan, mutta teitä pelästyttää, että ne tulevat viiden vuoden kuluttua takaisin pyytävät lisää rahaa. Näinhän tämä, tätä peliä pelataan. Ja minun täytyy sanoa, että mielestäni tämä on todellakin suuri pettymys, että on joitakin jäsenvaltioita, jotka eivät saa yhtikäs mitään tästä. Ja oma maani on yksi näistä. Olen tyytyväinen. Ymmärrän kyllä, että pohjoiselta kuuluu yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta onneksi se on kiinni Irlannissa, koska muutoin sekään ei olisi yhtikäs mitään saanut. Mm, no, täytyy kyllä sanoa ja puhunut aivan suoraan. Päätöks 9002 yhdestä on pelkkä vitsi tavallaan. Nyt te voitte, voitte sitten vastata tähän minun diplomaattiseen puheenvuoroni. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, I think I... Kiitoksia puheenjohtaja. Käyn nämä kysymykset eh, järjestyksen läpi, enkä päinvastoin. I will... Totta, ne järjestyksessä. Minä kuitenkin lopetan tämän kello puoli Seitsemän. Jos ette ole silloin vastannut kysymykseen, niin silloin teette ison virheen. Ehkä voitte tässä miettiä uudestaan, miten puhutte. I will be, and I will be. Olen tietoinen asiasta, puheenjohtaja, ja pyrin kattamaan kaiken. Joka tapauksessa vastaan teidän kysymykseenne. Tässä oli useita kannanottoja. soitin ne esiin hankkeiden seuranta. Ja itse asiassa meillä on varsin paljon selvityksiä. Olisi hyödyllistä, mikäli saataisiin myös yleiskatsaus näistä selvityksistä. Esimerkiksi menneistä hankkeista 2006 ja sitten katsottaisiin, miten, mihin seurantoimiin on ryhdytty. Tämä on aivan pätevä huomautus säädösten kannalta jäsenvaltioilla ei ole velvoitetta eh, ryhtyä selvitysten jälkeen toimiin. Monesti nämä eivät ole eh, ainoastaan eh, erillisiä tutkimuksia, vaan ne kuuluvat osana hankkeeseen. Ja itse asiassa tällä tavalla edellisen ohjelman ohjelmakaudella on käytetty satoja miljoonia euroja. Ja näin on äh, äh, tuettu esimerkiksi näiden äh, koeporausten toteuttamista tunnelihankkeissa ja niin edelleen. Eli kysymys on myös valmistelevista tutkimuksista, jotta liikennehankkeita voidaan toteuttaa. Joka tapauksessa tämä huomautus on äh, aivan aiheellinen ja teemme yleiskatsauksen näihin kysymyksiin. Nyt ohjelmakausi on päättymässä. Tästäkin useat puhuivat. Ja äh, varoja on äh, varsin vähän käyttöissä, alle miljardi euroa. Ja olemme itse asiassa 500 miljoonaa euroa ottanut eh, tähän elvytyssuunnitelmaan. Meillä on myöskin portfoliohankkeista vuodelle 2010. Ja meillä on yhä puolivälin eh, tarkasteluhankkeista, joista on päätty jo 2007. Ja osa rahoituksesta tulee sitten uudelleen käyttäväksi sillä joidenkin, joitakin hankkeita ei ole toteutettu tai niiden laajuus on vähentynyt. Eli jonkin verran lisävaroja saadaan käyttöön. Ja todellakin haluamme osoittaa, että liikenneverkkohankerahat on käytetty mahdollisimman hyvin. Joka ikinen TNT-euro, niin sanoksi. Ja me kaikki todellakin tulee käytyksi. Vuonna 2010 voimme esittää jäsenvaltioille ja teille katsauksen siihen, mitä on vielä käyttävissä ennen ohjelmakauden päättymistä. Sitten näytän tarkistella sitä, mitä on 2012-2013 käyttöissä. Esimerkiksi juuri eh, tässä varoista Euroopan instituutipankilta. Aivan ja kuten jo alustukseni sanoin, me todella työstämme tätä asiaa. Ja pyrimme todellakin saamaan jäsenvaltiolla vihreää valoa. Toivottavasti vuonna 2010 pääsemme vielä parempiin tuloksiin. Ja todellakin toivon, että nämä ja eh, hankkeet todella pääsevät eteenpäin. Lisäksi me pyrimme edistämään älykkäitä liikennejärjestelyitä, ehkäpä myös Iisiven kohdalla. Ja tätä arvioidaan myös eh, jälkikäteisesti tätä Iisiven ykkösvaihetta. Ja tämän arvioinnin pohjalta eh, teemme rahoituspäätöksen vaiheesta kaksi. Se on tällä hetkellä mukana tässä Eh, suosituksessa, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että loppujen lopuksi rahoituspäätös tehtäisiin eh, toimeenpanovirastossa. Eli siinä otetaan sitten huomioon vaihe ykkösen tulokset. Eli meillä on eh, merkatakuu väline ja sitten nämä vesimoottorityöt. Ja kaikista tästä on sovittu jo 2007. Sitten katsotaan, kuinka paljon on vielä vuosittaisiin toimintaohjelmiin varaa käyttävissä. Ja jäsenvaltiot todellakin käyttävät eh, tätä mahdollisuutta. Eh, ehdotuksia on tullut hyvin paljon. Ja jäsenvaltiot eh, haluavat todella, että TNT-budjetti pysyy käytössä. Sillä monesti kysymys on hankkeista, joita ei ole helppo rahoittaa kansallisella tasolla. Ja meillä itse asiassa eh, vaiheessa on noin jopa 50 prosentin yhteisrahoitusosuus, joten tästä on paljon hyötyä myös jatkon kannalta 2012-2013. Meidän täytyy tehdä vaikeita valintoja vuosina 2010-2013 TNT-hankkeille on kova kysyntä, aivan kuten monet huomasivat, mutta jäsenvaltiot eivät ole antaneet vastaavaa rahoitusta. Mikä sitten on eh, kehysten puolivälin tarkastelun jälkeinen tilanne, se on vielä avoinna, mutta sitä en voi juuri kommentoida. Joka tapauksessa tähän liittyy paljon kriteereitä ja, ja liikennepolitiikalla on kovia tavoitteita. Meillä on myös muita arviointikriteereitä, joiden avulla tästä ohjelmasta äh, voi todellakin tulla hyvä kandidaatti lisärahoituksen saajaksi. Ja me todella toivomme, että saisimme IRMs kolmannen tarjouspyynnön. Ja näin pyrittäisiin todella siihen, että IRMs saataisiin käyttöön EU-ssa muistaakseni 2020 mennessä. Sitten Margarit sai paljon kommentteja osakseen sitä hän valmistelee Euroopan investointipankki ja vastaavat toimijat eri jäsenvaltioissa. En maininnut Italian panosta, mutta muistaakseni sekin osallistuu siihen. Muistaakseni italialainen Cassa Depot on mukana tässä markkinoissa. En nyt muista kaikkea asiaan liittyvää, mutta joka tapauksessa ei, tämä rastasia on vielä avoin ja odotetaan, että vielä muitakin jäsenvaltioita tulisi mukaan tähän marketittiin. Pyrimme siihen, että meillä olisi pääomaa 1,4 miljardia euroa. Tämä koskisi sekä liikennettä että energiaa, myös uusiutuvaa energiaa. Ja kaiken kaikkiaan pyritään siihen, että myös ilmastopolitiikka olisi mahdollisimman tehokasta. Ja Margrit ei mitenkään korvaa TNT-hankkeita. Se, näin ei todellakaan ole. Tämä 80 miljoonaa euroa laukaisee suurempaa rahoitusta, 100 miljoonien rahoitusta vähintäänkin. Eli se olisi noin 15 prosenttia sitten tämän pääoman osuus hankkeesta. Eli tämä voitaisiin eh, kertoa vielä viidellä, eli kaiken kaikkiaan päädyttäisiin ehkä 1,5 miljardin euroon TNT-hankkeelle. Mutta tämä ei kuitenkaan korvaa mitään, sillä itse asiassa nämä ovat yksityishankkeita, jotka eivät aina ole samantyyppisiä kuin varsinaiset TNT-hankkeet. Eli tämä on vain lisäyksenä muille hankkeille, mutta ei korvaa niitä. No sitten TNT, onko tässä kysymys vain silmän lumeista, jotta rahoitusta saadaan Minusta näin ei ole, sillä kyllä tässä todella arvioidaan hankkeiden kelpoisuutta. Minusta tällaista window shoppingia tässä ei ole, mutta tietysti voisi olla, että joissakin tapauksissa eh, hanke voisi päästä tässä yhteydessä läpi. Mutta se, että jotain projektia ei hyväksytä, niin se ei tarkoita, että se olisi huono vaan yksinkertaisesti kilpailu on kovaa ja budjetti on rajallinen. On liikenneverkkohankkeita, jotka eivät ole niin hyviä ja sen vuoksi ulkoinen arviointi ei niitä suosittele, tai sitten komissio on joutunut karsimaan ne esimerkiksi juuri budjettisyistä. Palaan tähän asiaan vielä Manchesterin kohdalla hetken kuluttua. Sitten eh, täällä sitten kysymys, eh, luotammeko täysin ulkoisen arviointiin? Emme suinkaan, vaan se on vasta alustava vaihe. Ja sitten eh, TNT toimenpanovirasto tekee vielä työn. Eli kysymys on vain peruskriteereistä, mutta vielä sen jälkeenkin meillä on nelivisinkertainen määrä hankkeita, ja sen jälkeen me teemme vielä vaikeita päätöksiä. Se kyllä liittyy suhteeseen laatuun ja meidän poliittisiin painopisteisiimme. Monet teistä ovat puhuneet erilaista alueellista tasapainosta ja niin edelleen. Esimerkiksi maantieteellinen kattavuus ei ole helppo kysymys. ja tämä on vaikea vuodesta toiseen. Joka tapauksessa monet hankkeet ovat niin hyviä, että ne voisivat saada myös rahoitusta. Sitten kysymys siitä, voiko hanketta e- esittää usean kertaan. Siitä ei ole asetuksessa mitään e- säännöstä. itse asiassa eh, eräskin hanke on estetty monenkin kertaan, mutta aina jotain kohtia hakemuksessa on muuttunut. Hanke on siis kehittynyt ajan mittaan. Mutta tietenkin se voidaan vielä tarkastella. Toivottavasti en tässä unohda mitään. Sitten Margritista pyydettiin esittelyä. Mikäli tämä kiinnostaa teitä puheenjohtaja, niin komissio on siinä valmis, totta kai. Kollegani voisivat tosiaan auttaa tässä ja voimme palata tähän. Myös Euroopan investointipankki voisi antaa tästä selvennystä, sillä se on todellakin päävastuullinen taho. Mutta totta kai lisätietoa olemme valmiit antamaan. Sitten pääsenkin vesimoottoritein ja tosiaan niiden osalta olen sitten jo pahoittelen siitä, että vain näin harvat hankkeet saavat tukea. Ja sen vuoksi noin 13 miljoonaa euroa jäi yli, mutta todellakaan budjetti ei mene hukkaan vaan ne rahoituspäätökset ovat puitepäätöksiä. Ja sitten virasto tekee vuositasolla päätökset, joiden perusteella kaikki rahat tulevat käytyksi. Eli ne ei mene hukkaan. Eli tässä on kysymys vain viitearvoista vuodelta 2009. Ja tämä jonkin verran helpottaa varojen niukkuutta ensi vuonna. Joten tässä ei kentekoisesti ole menetty rahoitusta, vaan sen sitten siirretään ensi vuodelle. Sitten ää, Mustameren vesimoottoriteihin. Se on todellakin meidän painopistealueemme. Ja on ikävää, että tässä ei voitu hyväksyä hanketta. Yhdessä tapauksessa ulkoinen arviointi hylkäsi tämän, koska se ei täyttänyt kriteerejä. Ja komissio päätti pitäytyä tässä muodollisesti oikeassa päätöksessä. Sillä muuten olisi todella vaikea perustella päätöksiä. Tässä on todellakin esityperusteet perusteet hylkäälle päätökselle ja mikäli haluatte tästä yksityiskohtaisemmat tiedot, niin voimme sen toki tämän selventää. Tämä olisi varmasti hyödyllinen hanke, olisi ollut, mutta valitettavasti sitä ei ole valmisteltu tarpeeksi hyvin. Ja todellakin korostan, että tässä on arviointikriteerit, joita käyttää sekä ulkoinen arviointi että sitten komissio omassa arviossaan. Ja tämä johtaa sitten siihen, että joitakin hankkeita ei ole voitu ottaa mukaan. Mutta voin sanoa, että joka vuosi projektit ovat entistä parempia. Ja nyt voidaan sanoa, että tänä vuonna meillä oli e, enemmän kuin koskaan hankkeita, jotka olisivat voineet saada tukea. Puheenjohtaja, aivan lopuksi vielä Iso-Britannian hankkeista. Meillä on ainoastaan Pohjois-Irlantiin liittyviä hankkeita hyväksyttyjen joukossa. Kolme neljä. Ja on todella hyvä, että onko on esittänyt hankkeita, mutta korostaisin, että heinäkuussa itse asiassa Britannia sai elvytyspaketin yhteydessä erittäin hyviä mm, päätöksiä ja tuloksia. Eli itse asiassa Ehm, summat olivat erittäin huomattavia. Eli tilanne verrattuna vuoden 2007 tilanteeseen on aivan erilainen. Sitten 1921 Manchester-tutkimus. Tästä totesimme, että se on aivan alkuvaiheessa. Selvitys olisi varmastikin hyödyllinen, mutta – Tämä on aivan alkuvaiheessa. Ja lisäksi tässä olisi erittäin suuresta kysymys. Ja pyrimme siihen, että kun valintoja tehtiin, niin eh, katsoimme, että rahoitusta annetaan niille hankkeille, joiden vaikuttavuus on suurempi että rahat ovat mahdollisimman tehokkaasti käytetty. En tiedä, pidättekö perusteita niin vakuuttavina, mutta joka tapauksessa näette, että komission täytyi todellakin päättyä eh, yli 300 miljoonasta eurosta ja 50 hankkeesta huomattavasti pienempään määrään hankkeita 80 miljoonan euroon. Joten karsintaa oli tehtävä ja toivottavasti nyt onnistuin vakuuttamaan meissä osan teistä. Well, I have to thank you for your answer, Mr. Kiitoksia vastauksesta, herra Pake, vaikkakin se oli mielestäni aivan roskaa. Ei voi sanoa muuta. Kiitoksia Vuhtelin vastauksesta. 658 000 tämä pyydettiin. Hmm. Ei siis miljoonasta ollut kyse. Kiitoksia siis kuitenkin ja nyt hyvät naiset ja herrat, siirrytään koordinaattoreiden kokoukseen.